dear colleagues, half past two. No niin, parhaat kollegat, kello on puoli kolme. Joten aloitetaanpa tämä iltapäivän kokous. Kyseessä siis tärkeä ja kertakaikkisen ihana inta me Niin, ja kuuluisa, kuuluisakin tämä valiokunta on. Um, the next item is the item... Seuraava esityslistan kohtamme on esityslistan kohta 14. Ja tässä kyse on EUn ja Australian välisten kauppaneuvottelujen tilasta. EUn ja Australian kauppasopimus. Ja niin kuin kokouksen alussa sovimme, emme käy yhteiskeskustelua Australia ja Uusi-Seelanti kauppasopimuksista, vaan käsittelemme nämä esityslistan kohdat erikseen. Ja olen aivan varma siitä, että tässä vieressäni istuva ruokioni meille myös voi kertoa, että miksi meidän kannattaa käsitellä näitä kahta kauppasopimusta erikseen, vaikka neuvottelut toki ovatkin kulkeneet ja kulkevat rinta rinnan. Aika on mennyt enemmän kuin mitä odotettiin, mutta sitten kuitenkin neuvottelut saatiin käyntiin ja luulen, että ensimmäinen kierros järjestettiin heinäkuussa täällä Brysselissä. Ja pääneuvottelijamme Roa König on tässä vieraanamme ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, tosiaan aikaa meni jonkin verran, että nämä neuvottelumandaatit saatiin läpi, saatiin hyväksyttyä. Näin sitten kävi toukokuun lopussa Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Pian sen jälkeen on nyt neuvottelut saatu käyntiin. Meillä oli tällainen neuvottelujen käynnistystilaisuus Canberrassa. Oli Malmström, Turnbot ja Chobo, eli siis äh, pääministeri ja kauppaministeri, jotka tuolloin olivat virassa paikalla. Ja neuvotteluille on Australiassa vankka tuki. Tämä tuli ilmi tuossa heti neuvottelujen käynnistä päätettäessä ja toinen viiva kuudes heinäkuuta, kun ensimmäinen neuvottelukierros käytiin, ilmapiiri oli erittäin myönteinen. Kaikki 17 työryhmää olivat ensimmäisellä kierroksella läsnä mukana hyvin paljon aikaa käytettiin äh, kantojen selvittämiseen, äh, poliittisten linjausten äh, selittämiseen. Näin tekivät molemmat osapuolet. Ja sitten myöhemmin puhutaan näistä yleisistä neuvottelulinjauksista. Tässä on tehty kovasti työtä, jotta tekstiehdotuksia on saatu halusimme, koska kerran mandaatit saatiin niin myöhään, päästä asiaan ja kääriä hihat saman tien. Australia osapuolena on esitellyt kolme tekstiehdotusta. Meillä näitä on tosiaan jo valmiina 12. Ja vaikka teksteistä käytiinkin jo keskusteluja, niin nämä Australian kannat saatiin aika myöhään, eikä mitään lopullista kantaa vielä otettu puolin ja toisin, mutta joka tapauksessa tämän kaltaiset keskustelut, tunnustelevat keskustelut ovat erittäin hyödyllisiä, koska näin asiin asiantuntijat voivat, vaikka itse luonnostelutyöhön ei vielä mennäkään, niin voivat jo puuttua eri, eri kohtiin. Neuvottelut ovat tosiaan nyt käynnissä ja kaiken kaikkiaan ilmapiiri on ollut erittäin avoin, oikein hyvä ja neuvottelijoiden äh, välillä on oikein hyvät suhteet ja kyllä tässä näkee aikamoisen eron äh, nyt kun tapaan näitä kokeneita, päteviä Australian ja Uuden-Seelannin neuvottelijoita, niin äh, ero on kyllä aika merkittävä verrattuna joihinkin muihin neuvotteluihin, joita on käyty. Monissa neuvottelukappaleissa olemme hyvin samoilla linjoilla kumppaniemme kanssa. Toki joitain aastaviakin kysymyksiä neuvotteluissa on jo noussut esiin, vaikkapa maatalouskysymykset, naudanliha, maitotuotteet, sokeri, maitotuotteet erityisesti uuden Seelannin kohdalla, julkiset hankinnat tietenkin ja samoin sitten etuisuuskohtelukysymykset. Me olemme sopineet aika kunnianhimoisestakin aikataulusta. Tässä syksyn mittaan äh, järjestämme äh, video kokouksia erityisesti niiltä aloilta, joilla meillä ei vielä tekstiehdotuksia ole saatavilla. Ja mm, viikolla 24. syyskuussa Australian pääneuvottelija tulee tapaamaan minua. Ja tuolloin sitten puhumme siitä, mitä videoneuvottelujen pohjalta tuohon mennessä on saatu aikaan. Toinen neuvottelukierros on sitten tarkoitus järjestää 19.11. alkavalla viikolla Kämperässä. Eli kaiken kaikkiaan oikein hyvä alku, mm, niin kuin odotimmekin, ja suurta intoa. Kaikki Eh, sidosryhmät, joita tapasimme Canberrassa ja kaikki neuvotteluihin osallistuneet ja osallistuvat tahot ovat erittäin, erittäin innokkaita. Ja haluan kiittää parlamenttia ja erityisesti Inta-valiokuntaa tuestanne näille kauppaneuvotteluille. Nämä ovat tärkeät neuvottelut, koska meillä on edelleen koko eh, joukko kumppaneita, joilla on eh, edullisempi asema kuin meillä. Ja on kysymyksiä, joissa voimme aivan varmasti esimerkiksi vapaakauppasopimuksia kehitteltäessä ja uusia aiheita mukaan otettaessa päästä eteenpäin. Kun ajatellaan tämänhetkistä kauppailmapiiriä, niin me uskomme kauppasopimuksiin, me uskomme sopimuksiin, uskomme sääntöpohjaiseen toimintaan, sopimuspohjaiseen toimintaan ja se on tällä hetkellä äärimmäisen tärkeää muistaa. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saavat tämä varjoesittelijät. Ensimmäisenä Moisi, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos pääneuvottelijalle, joka on nyt paikalla kokouksessamme. Ajoitus on oikein hyvä tälle keskustelulle nyt ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen. Ja Intan työssä tärkeä vaihe lähestyy syys-lokakuussa. Pääneuvottelija viittasi jo hieman kontekstiin. On aivan oikein todeta, että Euroopan parlamentti on toistuvasti kerran vuodessa vuodesta 2016 lähtien omissa päätöslauselmissaan vahvan tuen näille neuvotteluille – me olemme tärkeitä kumppaneita keskenämme. Luonnollisesti tiettyjä ähm, erityistapauksiakin on. Äh, Australia ei kuitenkaan kuulu tällaisiin poikkeuksiin. Nyt meillä on hyvä tilaisuus välttää perinteiset, hyvin yksipuoliset näkemykset maataloudesta. Näin on usein ollut aiemmin neuvotteluissa. Luonnollisesti maatalous on tärkeä osa näitä neuvotteluja on aivan oikein todeta. Ja olen omassa mm, työssäni käsitellyt näitä kysymyksiä aiemmin. Eli maatalous on myös kehittynyt. Se ei ole enää vanhojen äh, kliseiden mukaista toimintaa. Sekä Australiassa että EU:ssa myös liike-elämä on ollut hyvin kiinnostunut näistä neuvotteluissa. Puheenjohtaja Langen kanssa tapasimme valtuuskunnan Australiasta Sir Peter Cosgrove oli valtuuskunnan johdossa ja he myös tukivat näitä neuvotteluja vahvasti. Myös eurooppalainen liike-elämäyhteisö tukee näitä neuvotteluja ja olemme säännöllisissä yhteyksissä heidän kanssaan. Haluaisin kiinnittää huomionne myös käynnissä oleveen verkkokuulemiseen. 7. syyskuuta saakka kuulemiseen voi osallistua. Komissio on tässä organisoivana tahona näin sekä komissio että parlamentti ja itse valtuuskunta saavat tukea työlleen tätä kautta. Milloin sitten julkaistaan tämän kuulemisen tulokset? Minulle ja meille kaikille Itävaliokunnassa ja parlamentissa olisi hyödyllistä saada tietoimme nämä kuulemisen tulokset mahdollisimman nopeasti. Varmaankin tiedätte, että ensimmäisen kierroksen raportti osoittaa, että Ammattimaisuutta ja päättäväisyyttä löytyy molemmilta puolilta. Molemmat osapuolet tuntevat toisensa hyvin, tiedämme mitkä ovat prioriteetit ja painopisteet, joten edellytykset etenemiselle kyllä ovat olemassa. Luonnollisesti vaikeuksiakin on. Näinhän on, jotta neuvotteluissa ylipäätään olisi jotakin järkeä. Markkinoille pääsy Australiaan on yksi tällainen, sitten maantieteelliset merkinnät, julkiset hankinnat keskushallinnon tasolla SPS-säännöt ja sekä Australialle että komissiolle hyvin tärkeää on pohtia sitä, onko näkyvissä jonkinlaisia ratkaisuja jo tässä vaiheessa, koska neuvottelujen tulisi edetä nopeasti, jos halutaan, että ne tuovat mukanaan tuloksia. Näinhän puheenjohtaja Juncker äh, toivoi aiemmassa vaiheessa. Seuraava kierros käynnistyy marraskuun 19. päivä Ovatko nämä viralliset kierrokset liian kaukana toisistaan? Ymmärrän, että valmistelevaakin työtä täytyy tehdä. Entäpä sitten Junckerin ilmaisema aikataulu? Onko se toteutettavissa? Tästä haluaisin kuulla näkemyksenne. Milloin voisimme kuulla ensimmäisistä tarjousvaihdoista jonkinlaisia tietoja? Tässähän kulkee rinnakkain myös kauppapoliittinen vuoropuhelu. Siinä on myös kahdenvälinen ulottuvuus tämän moni, monenvälisen ulottuvuuden lisäksi. Miten suunnittelette etenevämme, etenevänne näissä kahdessa prosessissa? Pidetäänkö niitä erillisinä? Ovatko ne osittain päällekkäisiä? Voi olla, että olen väärässä. Aiemmissa neuvotteluissa en ole nähnyt tällä tavalla toimittavan. Ja lopuksi, kun ajatellaan itse sisältöä, niin Australian viimeaikaiset muutokset poliittisesti Äh, kenties vaikuttavat aikatauluihin? Vaikuttavatko ne aikatauluun ja vaikuttavatko ne sisältökysymyksiin? Haluaisin kuulla molempien osapuolten näkemyksiä tästä. Kiitokset näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Kaksi minuuttia kullekin. Karolin ensimmäisenä. Kiitokset ihan lyhyesti. Ruokionik, tervetuloa tänne parlamenttiin. Tervetuloa myös suurlähet Kittilälle. Eh, kiitos näistä tiedoista. Pitkään jouduimme ensimmäistä kierrosta odottamaan ja sen tuloksia. Ihan ensin täytyy sanoa, että olemme hyvin iloisia siitä, että eh, asiat on nyt hoidettu läpinäkyvästi tähän asti ja toivon, että neuvottelut jatkossakin eh, toimivat läpinäkyvyyden avoimuuden hengessä niin, että kansalaiset saavat tietoa. Tätä toivon yleisestikin kaikilta neuvotteluilta. Pari kysymystä. Kun ajatellaan Uutta-Seelantia ja Australiaa, sanoitte, että kaikista neuvotteluluvuista on jo keskusteltu. Ja nyt kysyisinkin, että entäpä palvelujen vapauttaminen? Minkälainen lähestymistapa on valittu, positiivinen lista vai negatiivinen lista. Ja mitä sitten tulee maatalousalaan, tiedätte, että olemme hyväksyneet päätöslauselman, jossa todetaan, että neuvotteluista tulee tietyt, ää, tietyt tuotteet, jotka ovat luonteeltaan arkoja jättää ulkopuolelle. Mitä mieltä Australia on tästä? Sitten vielä kestävyydestä. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Me olemme pitäneet hyvin tärkeänä sitä, että tätä kestävyyslukua vahvistetaan. Entäpä sanktiot? Tiedämme, että Australia on Tyynenmeren alueen kattavan kumppanuuden jäsen. Ja mm, näissäkin neuvotteluissa on puhuttu mahdollisista sanktioista siinä tapauksessa, että rikkomuksia tapahtuu, onpa kyse sitten Australiasta tai Uudesta Seelannista. Näille tämä ei näyttäisi olevan ongelma, mutta entäpä Euroopalle? Sitten vielä esimerkiksi korruption torjunta, onko siitä puhuttu, sisältyykö se neuvotteluihin, samoin vero pako, veron välttely ja sitten vielä sukupuolten tasa-arvo. Onko sille varattu tilansa, miten naiset ovat mukana, kun puhutaan kauppasopimuksista laajemmin, mitkä ovat siis vaikutukset naisten elämään. Sitten vielä varovaisuusperiaate, hyvin tärkeä periaate, mitenkä se on otettu huomioon, mikä on Australian lähestymistapa. Kiitos paljon. E Kiitokset. Sitten Emma McClarkin ECR. Kiitos. ESR on aina tukenut kauppaneuvottelujen aloittamista Australian kanssa, kuten myös uuden serran, mutta nyt puhun vain Australiasta. Ja kiitän molempia osapuolia valmiudesta aloittaa nämä neuvottelut. Olet mukana työryhmissä, jossa on käsitelty näitä mahdollisia kohtia liittyen tulevaan vapakauppasopimukseen. Ja olen sitä mieltä, että on tärkeää, että neuvottelut jatkavat todellakin intensiivisinä, kun neuvottelut jatkuvat ja on tärkeää, että pitäydytään tässä hyvin kunnianhimoisessa aikataulussa. Australian viime viikon tapahtumien jälkeen on pientä epävarmuutta ilmassa, mutta Moiserin puheenvuoron jatkoksi haluaisinkin kysyä, onko hän saanut mitään lisätietoja liittyen tähän Australian mandaatin muutokseen sen jälkeen, kun hallitus on muuttunut. Siellä on uusi kauppaministeri jo ainakin. Ja voisiko komissio antaa meille tietä mahdollisimman pian tästä seuraavasta kierroksesta? Ja tullaanko, tuleeko näissä sopimuksissa olemaan digitaalisen kaupan kohtia? Tässä halutaan neuvotella uusia vallan kumouksellisia digitaalisen tulee Tyynemeren vapakaupasopimuksia tulisiko sitten tähän eu australia sopimuksen myös tällaisia? Elsi Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella hienoa, että olemme viimein päässeet aloittamaan kauppaneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Nämä maat ovat monella tapaa samanmielisiä kauppakumppaneita suhteessa EU-hun ja olen vakuuttunut siitä, että huolimatta vaikeasta globaalista tilanteesta saamme molempien maiden kanssa aikaan sellaiset tasapainoiset, kattavat ja molempien osapuolten kannalta myöskin tyydyttävät yhtäläiset sopimukset. Australian, Uusi-Seelannin ja EUn yhteinen intressi on tietysti VTOn kehittäminen ja globaalin kaupan toimiminen. Näillä sopimuksilla olisi hyvä, jos voisimme vahvistaa sitä käsitystä että, ja uskoa siihen, että globaalille kaupalle on vielä edellytyksiä ja voimme puolustaa näitä yhteisiä pelisääntöjä. Pitää kuitenkin muistaa, että näistä samankaltaisuuksista huolimatta me olemme neuvottelemassa kahta aivan erillistä, erilaista sopimusta. Tämä on erityisen tärkeää muun mm. muassa maataloussektorin osalta, sillä meidän tulee pitää huolta siitä, että sopimusten kumulatiivinen vaikutus on myöskin tasapainoinen. Maatalous on yksi näiden neuvotteluiden herkimmistä sektoreista ja toivon todella, että eurooppalaisten tuottajien etu pidetään mielessä. Ja tästä haluaisinkin kuulla, kun tulin tähän vähän kesken, niin komission kommentteja myöskin. Australia on yksi suurimmin kasvavista talouksista ja EUn yksi merkittävimmistä kauppakumppaneista. Myös Uusi-Seelanti on tärkeä kauppakumppani EUlle ja tahdon mainita erityisesti sen, että heidän Comprehensive and Inclusive Trade of All Agenda on erittäin tervetullut ja pidän tärkeänä, että olemme samalla sivulla monissa globaaleissa kysymyksissä. Tämä lähestymistapa vastaa myös sitä, mitä EU on korostanut aiemmissa sopimuksissaan. Ja toivon, että molempien kauppakumppaneiden kanssa voimme säilyttää tämän aktiivisen neuvotteluyhteyden yhteyden ja, ja osoittaa samalla sen, että yhteiset säännöt ovat vielä, vielä arvostettavia. Kiitos. Thanks a lot for the green. Kiitokset teille. Sitten viidestä Klaus Buchner. Vielen Dank. Kiitos. Australian uuden hallituksen tarkoitus vetäytyä tai aie vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta huolestuttaa muitakin kuin australialaisia. Australia on yksi maailman suurimpia hiilen viejiä ja tämänhetkinen toiminta ja se, miten suhtaudutaan kansainvälisiin sopimuksiin ja miten tehdään uusia sopimuksia. Mm, olisi mielenkiintoista ymmärtää, että mikä on maan äh, kanta tällä hetkellä. Ja jos Australia todella vetäytyy Pariisin sopimuksesta, niin äh, onko se meille äh, neuvotteluissa asia, jota emme kerta kaikkiaan hyväksy vai hyväksymmekö kuitenkin? EU on merkittävä kauppablokki maailmassa ja meillä on kyllä muutakin vastuuta kuin pelkkä kaupallinen voitto ja etu. Tästä haluaisin muistuttaa. Kiitoksia. Ja minä muistuttaisin tässä yhteydessä komissiota siitä, että heinäkuussa Euroopan parlamentti hyväksyi eh, laajalla enemmistöllä, johon osallistuivat kaikki poliittiset ryhmät, päätöslauselman jossa todettiin, että ei voida solmia kauppasopimuksia, jos ei ole viittausta Pariisin sopimukseen, Pariisin ilmastosopimukseen. Sitten Minör Gue. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan Königia ja suurlähettilästä kiittää, samoin Moiseria esittelijäämme Neuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ovat käynnistyneet ja minun täytyy sanoa, että minulla ei ole mitään Australiaa tai Uutta-Seelantia vastaan, ei todellakaan, mutta minä kyllä vastustan sitä, että yhä enemmän rahdataan tavaraa maailman toiselta laidalta toiselle laidalle, koska se ei ole Pariisin ilmastosopimuksen mukaista ollenkaan. Mitä tulee sopimukseen, niin Pariisin sopimusta me tuemme ja me katsomme, että että kuljetukset, tavarakuljetukset on otettava huomioon kaikessa kaupassa. Ja jos kuljetuskustannukset unohdetaan täysin, niin sitten ehkä onkin halpaa tuoda tavaraa maailman laidalta toiselle, mutta jos kuljetuskustannukset ja vaikutusympäristö otetaan huomioon, niin enää näin ei olekaan. Katsomme myös, että varovaisuusperiaatetta tulee kunnioittaa ja on hyvin tärkeää tietää, että miten käy myös kauppaneuvotteluissa nyt Yhdysvaltain kanssa, eli miten käy varovaisuusperiaatteen niissä. Sitten viimeinen huomio, sääntelyyhteistyö. Se tässä esitetään ikään kuin tällaisena kuluttajaystävällisenä vaihtoehtona, mutta käytännössähän tätä keskusteluyhteyttä on ainoastaan yritysmaailmaan, eikä ole edes itsestään selvää, että parlamenttien edustajia kuullaan. Eli itse asiassa kysehän on vain monikansallisten yritysten takahuone diileistä. Minä haluan todella tietää, mitenkä tämä parlamentin ohi menevä neuvottelukuvio toimii. Ja jos, jos on erilaisia kansainvälisiä tahoja, jotka vaikuttavat, niin miten? Kiitoksia ja sitten edustaja Dartmouth. Yeah, um, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kesätauon jälkeen haluan toivottaa taas tervetulleeksi edustaja Minöörin nyt hieman analysoidaan tätä tilannetta ja minulla olisi kysymyksiäkin mielessäni. Minulla olisi komissiolle kaksi suoraa kysymystä Australiasta. Kun ajatellaan ihmisten vapaata liikkuvuutta, niin ja nimenomaan Australian ja EUn välillä, niin keskusteltiinko tästä aiheesta koskaan? Nousiko tämä aihe koskaan esille? Ehdotetaanko vapaata liikkuvuutta siis lausekkeen muodossa EUn ja Australian välille? Toki olisi järkevää toimia näin, mutta näyttää siltä, että he pääsevät ilman tällaista lauseikettakin kyllä markkinoille. No sitten toinen kysymys. Onko koskaan neuvotteluissa tehty ehdotusta siitä, että Australian tulisi maksaa pääsystä EU-markkinoille? Tämähän näyttää olevan se, mitä vaaditaan yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Miksi komissio on niin ennakkoluuloinen Britannian suuntaan? Mikä summa se nyt olikaan, 30 miljardia, oliko se puntaa vai euroa? Äh, tällaista pääsy, maksua vaaditaan pääsystä markkinoille, mutta Australialta sellaista ei vaadita. No sitten raportti ensimmäiseltä neuvottelukierrokselta. En juurikaan löytänyt viitteitä siitä, minkälaisia ehdotuksia on tehty esimerkiksi maataloustuotteista. Maataloustuotteet ovat aina hyvin kinkkinen osa neuvotteluja silloin, kun kauppaneuvotteluja käydään. Energiakysymykset ja raaka-aineet mainitaan, mutta mikä on kantamme tähän? Euroopan parlamentin tekstissä kuitenkin mainitaan maataloustuotteet ja kohdassa 19 kohdassa J, se todella on esillä, mutta saisimmeko hieman tieto, tietoomme ihan perusfaktoja löytyyköhän halukkuutta kuulla hieman historiikkia tälle kysymykselle. Tämä liittyy omaan kotimaahani. Silloin kun liityimme lopullisesti Euroopan unioniin vuonna 1975. Ja siihen mennessä siis siirtymäsopimukset olivat umpeutuneet. Meillä oli silloin sopimus Australian kanssa, mutta se kuitenkin sitten hylättiin. Ja tälläkin hetkellä perusteluna EU-jäsenyydelle esitetään se, että on niin kovin paljon helpompaa ja todennäköisempää voida neuvot neuvotella kauppasopimuksista. Ja nyt 40 vuotta myöhemmin edelleenkin aiheesta vain keskustellaan. Pyytäisin kuitenkin vastauksia näihin suoriin kysymyksiin, niin ennen kaikkea maataloudesta. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt Australian EU-suurlähettiläs Justin Brown saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon komissiolle ja esittelijöille heidän kommenteista, meidän näkemyksestä. Nyt kyseessä oli ensimmäinen neuvottelukierros, joten käytimme paljon ajastamme siihen, että keskustelimme siitä, miten me tulemme neuvottelemaan ajoituksesta ja siitä, että laadimme ohjelmaa sille, miten neuvottelut saadaan päätökseen olen Königin kanssa samalla linjoilla, että neuvottelukierros oli sangen rakentava. Meidän soveltamisalakierroksella tekemämme työ kantoi hedelmää ja pääsemme nopeasti eteenpäin. Me haluamme kattavan ja kunnianhimoisen vapakauppasopimuksen, varsinkin nyt kun vapaakauppa on joutunut epäilyjen ja vaikeuksien, vaikeuksia kohtaamaan, niin EUn ja Australian on hyvä puoltaa sääntöperusteista kauppaa ja investointeja ja avointa kaupankäyntiä. Tottahan toki tulemme esityslistalla kohtaamaan sellaisia kohtia, jotka ovat haasteellisia molemmille osapuolille, mutta varmasti me tulemme pyrkimään eteenpäin ja löydämme sellaisia ratkaisuja, jotka ovat yhteisesti hyväksyttävissä. Täällä esitettiin useita kysymyksiä ja pyrin niihin vastaamaan parhaani mukaan. Hyvä puheenjohtaja. Meillä on uusi pääministeri, mm, herra Morrison, ja uusi kauppaministeri Sandy Birmingham sekä senaattori Payne, uusi ulkoministeri. Pääministeri Morrison on tänään puoltanut suurta jatkuvuutta. Ja mitä tulee ulko- ja kauppapolitiikkaan, niin tässä nimenomaan peräänkuulutetaan jatkuvuutta Turnbullin hallituksen kanssa. Minulla ei ole mitään julkaistua aineistoa Birminghamilta, mutta tämä on se viesti, joka minulle hallituksen sisältä on välitetty. Ja varmasti uusikin hallitus on täysin sitoutunut EU-vapakauppasopimukseen. Mitä tulee ilmastonmuutoksen ja Pariisin sopimuksen yleisemmin ottaen, olin melko yllättynyt tästä kommentista, jonka mukaan Australia olisi vetäytymässä Pariisin sopimuksesta. Australian valtio, joka on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka se on allekirjoittanut. Me olemme sitoutuneita Pariisin sopimukseen, me olemme myös sitoutuneita maailmanlaajuisen lähestymistapan, että nämä maailmanlaajuiset haasteet saadaan voitettua. Kysymys koskien näitä neuvottelujen aikatauluja. Meidän mukamme ei ole mitään takarajaa neuvottelujen loppuun saattamiselle. Me haluamme, että sopimus on mahdollisimman kattava. Uskomme, että on elintärkeää, että me emme uhraa tämän lopullisen sopimuksen laatua nopeuden kustannuksella. Ja luulen, että tässä voidaan kuitenkin edetä melko nopeasti. kuten ensimmäinen kerros on osoittanut. Maatalouden suhteen, kuten olen jo kertonut, me haluamme kattavan sopimuksen – se, että tässä suotaisiin pois tiettyjä osa-alueita, niin se ei ole linjassa sen suhteen, mistä on puhuttu. Ja me uskomme, että neuvottelujen alussa kaikki on pöydällä, jotta saisimme mahdollisimman laaja-alaisen lopputuleman. Palvelujen suhteen me haluamme sellaiset säännökset, jotka asettavat palvelukaupan – hyvälle pohjalle siten, että yritykset molemmilla puolin neuvottelupöytää voivat hyötyä palvelukaupasta, digitaalisesta kaupasta. Varmasti molemmat hallinnot haluavat, että tästä säännellään. Australia ja EU, vaikka meillä on runsaasti kahdenvälistä välistä kanssakäymistä, niin me teemme myös äh, paljon yhteistyötä monenvälisellä areenalla, VTOssa muun muassa, ja varmasti VTO saa myös uutta pontta meidän neuvottelustamme. Kiitoksia. Sitten rova, Köönik, voitte vastata. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja kiitos kaikista kysymyksistä. Voisin äh, lähteä liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä, miksi erottaa Australia ja Uusi-Seelanti neuvottelut toisistaan. No onhan se nyt aika itsestään selvää. Kaksi eri talousaluetta, kaksi eri kauppapolitiikkaa, erilaisia painopistealueita Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ja myös meillä on erilaisia painopistealueita ja neuvottelut vievät sitten sen ajan, minkä vievät päätös neuvottelujen käynnistämisestä on tehty jo pitkä aika sitten ja niiden pitämisestä erillään. Mm, tätä osapuoletkin toivoivat ja saa nähdä, miten nämä neuvottelut nyt sitten etenevät. Ihan niin kuin suurlähettiläskin mainitsi, pyrimme etenemään mahdollisimman nopeasti Australian suhteen ja tässä voisin vastata myös tähän aikatauluun kun puheenjohtaja Juncker esitti julkilausumansa. Meillä ei vielä ollut edes mandaattia. No sen aikaansaaminen veikin sitten enemmän aikaa kuin oli ajateltu. Nyt ensimmäinen kierros on jo pidetty, toinen neuvottelukierros on tulossa. Me etenemme niin nopeasti kuin voimme, mutta toistan vielä, että aloitimme myöhässä ja erilaisia haasteita tässä on tullut eteemme joten äh, äh, komissio luonnollisesti tekee näissä puitteissa parhaansa. Äh, mitä tulee näihin verkkokuulemisiin, yleensä näihin menee pari-kolme kuukautta, siis vastausten keräämiseen. Jotkut yritykset tai järjestöt, jotka osallistuvat, saattavat pyytää sitä, että niiden antamia tietoja ei julkaistaisi Muuten olemme kyllä varsinkin avoimia ja tämä riippuu tietenkin sitten siitä, paljonko vastauksia tulee. Yleensä näitä vastauksia vedetään sitten yhteen. Kyseessä on tällainen kokoelma yhteenveto. Mitä sitten tulee mahdollisiin ratkaisuihin jo ensimmäisen kierroksen jälkeen heti? No, ihan näin ei kuitenkaan ole. teksti luonnokset saatiin esiteltyä varsin myöhään ja molemmat osapuolet tarvitsevat vielä aikaa. Ihan ratkaisujen löytämiselle oli vielä vähän liian varhaista ensimmäisellä kierroksella. Olen varma siitä, että molemmilla osapuolilla on kyllä mielessään ratkaisuehdotuksia, mutta ähm, niitä tarkastellaan sitten, kun neuvottelut jatkuvat. Ähm, mitä tulee äh, tarjouksiin, joita osapuolet äh, tekevät, me pohdimme nyt sitten näitä eri ehdotuksia mm, mahdollisesti marraskuussa. Ja samalla tietenkin keskustellaan nämä eri neuvotteluluvuista, jotka pitää muistaa. Ja kun pääneuvottelija tosiaan tulee seuraavan kerran tänne Brysseliin, niin me tästä totta kai keskustelemme ja myös nämä videokokoukset täytyy muistaa. Tietenkin nämä äh, äh, maantieteelliset merkinnät on tärkeä asia, samoin Australialle äh, maatalousmarkkinoille pääsy ja joten jotakin, jotakin rinnakkaisuutta tässä varmaankin täytyy aikaan saada, mutta en voi tässä mennä vielä yksityiskohtiin. Kyllä tiettyä parallelismia tietenkin tarvitaan, kun nämä asiat kerran liittyvät ainakin meidän puoleltamme aika tiivistikin yhteen. Me olemme Australian ja myös Uuden-Seelannin kanssa toki olleet yhteydessä jo vuosien ajan ja tietenkin vapaakauppaa neuvotteluissa aina nousee uusia kahdenvälisiä asioita esiin, sellaisiakin, joista ehkä ei ole puhuttu VTOssa, mutta jotka ansaitsevat huomiotamme vapaakauppasopimusneuvotteluissa ja me käymme hyvää keskustelua tietenkin myös siitä, mitä tapahtuu muissa neuvotteluissa, joita osapuolet ehkä muiden tahojen kanssa käyvät. Joten kerran vuodessa yleensä tavataan ja kokoonnutaan keskustelemaan näistä rinnakkain kulkevista muista asioista. Mitä tulee tekstiehdotuksiin, niin ihan tekstirakennetta palvelujen suhteen ei vielä ole lyöty lukkoon. Australia palvelujen suhteen pitäisi parempana tällaista negatiivista listaa, mutta niin kuin sanoin, päätöstä ei tästä ole vielä tehty. Kuitenkin sitten meillä on kyllä paljonkin yhteistä maaperää, koska tisaneuvotteluissa molemmat osapuolet olemme olleet tiiviisti mukana. Eli me olemme erittäin kunnianhimoisia kyllä palvelujen alalla ja meillä on aika paljon yhteistä maaperää, jolle sitten rakentaa tätä, tätä neuvottelua kehikkoa. Sitten äh, varmasti jatkossa käydään keskustelua äh, parametreista, jotka liittyvät äh, palvelualaan ja seuraavalla kierroksella tämä varmaan tämä neuvottelu käynnistyy ja sitten vuoden 2019 alussa sitä jatketaan. Sitten kun ajatellaan eri konsepteja, joista tässä nyt äh, keskustellaan, niin äh, meillähän on tällainen, niin kuin tiedätte, 15 kohdan toiminta suunnitelma, joka liittyy äh, parempaan täytäntöönpanoon ja myös mm, sanktioihin, mutta ylipäätään parempi täytäntöönpano on meillä kyllä tapetilla. Ja Pariisin sopimus, no niin, ilmastosopimus tästä jo kuulimmekin. Nyt välikommentit eivät kuulu tänne tulkikoppiin asti. Eh, as regards the niin, mitä tulee siis Pariisin sopimukseen, täällä käydään nyt vähän muuta keskustelua samalla kun vastaan, niin Pariisin ilmastosopimuksen suhteen Tiedämme kyllä, mikä on myös komission kanta, eli Pariisin ilmastosopimuksen täysi mittainen täytäntöönpano ja sen toteuttaminen. Ja tätä vaadimme. Sitten korruptiosta Meillähän äh, on Meksikossa äh, sovitut suuntaviivat, myöhemmin muuten myös äh, Chilen sopimus, samoin sukupuoliulottuvuus on sovittu siitä, että pilottina käytetään tuota Chile-sopimusta. Eli Australian sopimukseen ei ole tarkoitus lisätä ei sukupuolilukua eikä myöskään korruptiota, enkä ole varma ollenkaan siitä, että Australia tai Uusi-Seelanti ovat niitä maita, joiden kohdalla korruption vaaraa pidämme mitenkään kovin suurena. Ne eivät näiden maiden joukkoon kuulu. Sitten sähköinen kauppa. Tästäkin on puhuttu eri tavoista käsitellä sähköistä kauppaa, e-kauppaa. Tämä on luonnollisesti aihe, josta keskustellaan seuraavalla neuvottelukierroksella – ja sen verran voin jo sanoa, että määräyksiä varmasti e-kaupan suhteen on tulossa. Tosin emme ole ihan samoilla linjoilla Australian kanssa siitä, että minkälaisia määräyksiä ja linjauksia. Sitten täällä puhuttiin sitä, että monikansallisten yritysten kanssa käytäisiin jotain rinnakkaisneuvotteluja, niin Tämä on kyllä minulta mennyt ohi. Päinvastoin me olemme tavanneet kansalaisjärjestöjä vähintäänkin yhtä paljon kuin suuryrityksiä. Ja tietenkin äh, meillä on käynnissä oleva olevat kuulemiset ja kuulemme, tapaamme usein kansalaisjärjestöjä ja kuulemme niitä jatkossakin. Näin teemme aina kaikissa neuvotteluissa. Vapaa liikkuvuus vapaasta liikkuvuudesta sinänsä ei ole lausekkeita, mutta tietenkin nämä palvelut ja investoinnit, äh, niiden suhteen meillä on ja omat tekstiehdotuksensa. Tässä kyse on pikemminkin sitten liike-elämän edustajien liikkuvuudesta taikka invest- investointeihin liittyvän henkilöstön liikkuvuudesta, mutta muusta vapa- ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ei ole puhetta. Maataloustuotteet, en ole ihan varma siitä, mitä kysyjä tarkoitti. Te varmaankin tarkoitatte pikemminkin markkinoille pääsyä, kun tarjouksia tehdään. Ja niin kuin sanoin, niin me ensimmäisessä keskustelussa näistä tarjouksista sitten palaamme tähän asiaan. Energia ja raaka-aineet, myös äärimmäisen tärkeät alat Australian kanssa neuvoteltaessa. Ja tämä on yksi uudempia neuvottelulukujamme välillä meillä on mm, erilaisia määräyksiä välillä oma lukunsa, mutta joka tapauksessa Australia on merkittävä raaka-aineiden tuottaja. Ja me pyrimme pitämään markkinat avoimina, mutta niin kuin sanoin, nämä keskustelut ovat vasta ihan käynnistymisvaiheessa ja saa nähdä, minkä näköisiä tuloksia sieltä sitten saadaan. Tässä varmaankin vastasin puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten esittelijämme. Take home from this discussion is that... Tästä keskustelusta voin todeta, että meillä on yleistä kannatusta valiokunnassa. Totta kai hieman sävyjäkin tässä tuessa on. Otan nämä huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jatkossa me haluamme kattavan, vankalla pohjalla olevan sopimuksen niin, että laatua painotetaan, ei niinkään nopeutta. Kyse on tämän parlamentin demokraattisesta reinkarnaatiosta, joka sitten loppujen lopuksi sopimuksesta äänestää. Oli hyvä kuulla Australian suurlähettilään vakuuttelut siitä, että Australia ei ota takapakkia sitoumuksistaan myöskään ilmastokysymyksissä ja saamme vankan kannanoton siitä, että todella olemme sitoutuneita molemmin puolin Pariisin sopimukseen. On siis hyvä optimismia sille, että pääsemme sopimukseen keskipitkällä aikavälillä. Item 15. Kiitoksia. Seuraava esityslistan kohta onkin sitten ihan vastaavanlainen, mutta nyt kyse on Uudesta Seelannista. Rouva Keoni, olkaapa hyvä, voitte kertoa Uudesta Seelannista. So we had uh, the round we need... Meillä oli neuvottelukierros muutama viikko sen jälkeen, kun olimme neuvotelleet Australian kanssa. Te olette nyt nähneet tästä kertomuksen ja myös nämä tekstiehdotukset, jotka on välitetty kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Me puhumme kaikista eri luvuista, myös näistä Trade Remedies-asiasta. Kuten Australian neuvotteluissa – kohtasimme hyvin valmistautuneita ammattimaisia neuvottelijoita. Meillä oli hieman seikkaperäisemmät keskustelut, koska me neuvottelimme tosiaankin kaksi viikkoa Australian jälkeen ja heillä oli ollut aikaa käsitellä pidempään näitä asioita. Ja monet asiat saatiin jo sovittua, kuten näitte näistä muistiinpanoista neuvottelujen pöytäkirjoista. Monessa kohdin meillä on hyvin samankaltainen teksti kuin Australian kanssa, ei täysin samanlainen, mutta paljon yhtäläisyyksiä. Me pääsimme hyvin eteenpäin, koska soveltamisalasta oli jo keskusteltu etukäteen tästä soveltamisalaa. Neuvottelujen pohjalta tiesimme, mitkä kohdat ovat meille ongelmallisia karitalous, maitotalous, lampanliha. Tässä on tiettyjä kohtia, joista tulee neuvotella alkuperämerkinnät, mutta varmastikin tässä on hyvä henki neuvottelupöydässä ja me pääsemme eteenpäin. Neuvottelut jatkuvat niin ikään nyt syksyllä ja lokakuussa käymme ensimmäisen neuvottelukierroksen uudessa Selonissa, joka on siis toinen neuvottelukierros. Ylipäätään me aiemme puhua avoimuudesta, hyvistä sääntelykäynnän käytännöistä, kestävä kehitys kaupankäynnissä mm, ja niin edelleen. olemme päässeet hieman pidemmälle kuin Australian neuvotteluissa. Emme me varmastikaan etene nopeammin uuden Seelannin kanssa kuin Australian kanssa, vaan tässä on yhteisen ajan löytäminen ollut syynä siihen, että aikataulut ovat hieman erilaiset. Uskomme, että pääsemme eteenpäin. Äh ja matkakin sinne on vähän pidempi kuin äh, moniin muihin neuvotteluihin. Esittelijä Gaspari. Kiitoksia puheenjohtaja ja parhaat kollegat. Me kaikki tässä kesän mittaan olemme joutuneet havaitsemaan, että maailman tilanne ei ole vakautunut ja nyt pyrimme sitten äh, myös äh, kauppasuhteet uuteen Seelantiin saamaan uudelle pohjalle. Tämä on oikein hyvä asia. Havaitsemme, että alueella Yhdysvallat pikemminkin vetäytyy, Kiina toimii hyvinkin aktiivisesti ja voi olla kyllä hyvin hyödyksi tilanteen vakauttamiseksi kaiken kaikkiaan, jos meidän sitemme alueelle myös uuteen Seelantiin vahvistuvat. Kun tosiaan nyt Yhdysvallat vetäytyy, niin me voimme ehkä ottaa tilaa standardien turvallisuuden ja muiden tärkeänä pitämiemme asioiden nivomiseksi hyvin näihin tuleviin sopimuksiin. Kyse on oikein hyvin valmisteluista neuvotteluista. Mehän Euroopan parlamentissa olemme pyytäneet jo varhaisessa vaiheessa neuvottelujen käynnistämistä ja päätöslauselmassamme olemme tehneet selväksi, että on olosuhteita, jotka voimme nähdä eh, standardien suhteen, eh, yleisöllisten palvelujen suhteen Kanada ja eh, muissa sopimuksissahan olemme jo nähneet, että Äh, mitenkä äh, neuvottelut voivat edetä ja me toivommekin äh, ruokionikin, että nyt saadaan aikaan vakautta ja että neuvottelut etenevät pikaisesti ja näin ollen toivomme saavamme käyttöön myös ne mahdollisuudet, joita uuden Seelannin markkinat voivat tarjota. Lisäksi meidän tulisi mielestäni nyt tarttua tilanteeseen ja osoittaa muillekin kumppaneille, miten moderneja, hyviä uusia kauppasopimuksia voidaan tehdä kansalaisten edun nimissä niin meillä kuin muualla. Ja pyytäisin teiltä avoimuutta ja että toimittaisitte meille neuvotteluasiakirjat ja että pohtisitte jo varhaisessa vaiheessa sitä, miten tiedotatte kyllin hyvin kansalaisille Euroopan unionissa tästä kauppasopimuksesta niin, ettei tapahtuisi niin kuin muiden kauppasopimusten kohdalla on ollut, kun kansalaiset ovat olleet huolissaan. Kiitos. Mietitkö sinä, Daniel, jotain tiettyä kauppasopimusta tässä nyt erityisesti, kun puhut siitä, että kansalaiset ovat nousseet parikadeille? No niin, nyt varjoesittelijät kaksi minuuttia kullekin Karoliin ensimmäisenä. Kiitoksia. Mäkin haluan toivottaa suurlähettilään tervetulleeksi ja kiittää tästä keskustelusta. No niin, tässä jo kuultiinkin paljon Australiasta. Nyt vuorossa on Uusi-Seelanti ja täällä puhutaan siitä, että täytyy edetä nopeasti, mutta kyllähän laadun nyt kuitenkin täytyy olla kaikkein tärkein mittatikku. Tarvitsemme ja haluamme hyvän sopimuksen, laadukkaan sopimuksen. Tätä haluaa tietenkin myös Uusi-Seelanti ja tämä nyt on kaikkein tärkein ohjenuoramme, eikö totta? Ilo työmääräyksistä että kysyisin, tämähän on yleissopimus, ilon yleissopimus, joka on ratifioitu. Miten sitä käsitellään? Olisi hyvä, että ennen neuvottelujen päättymistä tämäkin sopimus saataisiin paitsi ratifioitua myös täytäntöönpantua. Eikä se nyt Australia ja Uuden-Seelannin kohdalla voi olla kovinkaan vaikea. Toinen asia, te puhuitte maataloudesta ja sitä, että jätettäisiin nämä arkaluontoiset äh, tuotteet äh, sopimuksen ulkopuolelle. Mitenkä Uusi-Seelanti siihen suhtautuu? Onko asiassa saatu aikaan mitään lähentymistä? Sitten äh, varovaisuusperiaate, eurooppalainen varovaisuusperiaate. Mikä on Uuden-Seelannin suhtautuminen siihen? Ja sitten sähköinen kauppa. Me elämme globaalisti muuttuneessa maailmassa. Myös tiedonsiirto on äärimmäisen tärkeää. Onko siitä jo puhuttu vai tuleeko konkreettisia ehdotuksia vasta seuraavalla kierroksella? Kiitoksia. Kiitokset ja sitten ECR Emma McLaughlin. Replacing David on, on... Kiitos. Olen David campbell kanssa äh, tilalla. Hän seuraa tiiviisti asian etenemistä jälleen kerran tavaroiden pääsy markkinoille. Siinä olisi hyvä saada vastaus ja tässä edetään siten, että tässä olisi kohta, kohta kohdalta eteneminen, kuten Australian suhteen, mutta olisiko mahdollista, että Uudelle Seelannille annetaan nopeampi väylä, ja mikäli näin tapahtuu, miten tästä viestittäisiin? Kiitokset ja vihreistä, Klaus Puchner. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin palata vielä siihen, että mikä se on se eh, kiistojen ratkaisumenettely, minkälaista edistystä on saatu aikaan ja mitkä ovat pääongelmat eh, uuden Seelannin kohdalla osapuolena. Samoin sitten kestävän kehityksen luku eh, molemmat osapuolet näyttävät siihen sitoutuneilta. Haluatteko sellaisen luvun, joka on sitten myös sellainen, että se todella toteutuu ja jossa voidaan langettaa myös sanktioita, vai jääkö tämäkin taas tällaiseksi tyhjäksi sanahelinäksi? Eli minun mielestäni tässä kyllä pitäisi saada lihaluiden ympärille. Niinpä niin. Sitten Gue Anmari Minör. Kiitos puheenjohtaja. No niin, Minun äh, puheen äh, vuoroni äh, liittyi äsken niin Australian kuuteenkin Seilantiin, mutta minulle ei vastattu, joten minä, to, minä toistan saman, esitän saman kysymykseni kuin tuossa äskeisessäkin keskustelussa. Eli otetaanko kuljetuskustannukset tuotteiden hinnassa huomioon, kun näitä neuvotteluja käydään? Ja sitten vielä varovaisuusperiaate, otetaanko se neuvotteluissa huomioon? Toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys, jos monella maalla on tällaisia sääntelyviranomaisia, niin mitenkä, mitenkä ne sitten pelaavat yhteen? Minä haluan vastaukset näihin kolmeen kysymykseen. Kiitos. And David Martin. Ja David Martin. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aamupäivällä keskustelimme uusia, uusista suojalausekkeista, joita noudatetaan Japanin, Vietnamin ja Singaporen sopimukseen, mutta mahdollisuus on käyttää niitä muissakin yhteyksissä. Onko Australia ja Uusi-Seelanti mukana näissä keskusteluissa tässä vaiheessa? Sitten kun ajatellaan kommentteja, joita Emma ja esittelijä esittivät, se, että suositaan laatua nopeuden kustannuksella. Kuitenkin Uudessa-Seelannissa on huippuneuvottelijat. Meidän neuvottelijamme kenties ovat vielä parempia, mutta kuitenkin maa on hyvin pitkälle kehittynyt. Ja jos meillä on tällainen suojalauseke, niin eikö voitaisi saada nopeasti tätä sopimusta aikaiseksi verrattuna muihin sopimuksiin? Ja näin näyttää esimerkkiä. Meillähän on maailmanlaajuisesti sellainen maine, että toimimme varsin hitaasti. Nyt olisi mahdollisuus muuttaa tätä käsitystä. Slow but reliable. Hidas, mutta luotettava. Sitten edustaja Dahma. Kiitos paljon en tiedä, onko kukaan muu täällä nähnyt elokuvaa äh, päiväni murmelina. Ja kun tässä pääsankari elää tämän saman päivän kerta toisensa jälkeen. Ja tämä tuntuu olemaan tällainen kaksiminuuttinen murmelina, koska minulla on aivan samat kysymykset kuin tällä keskustelukierroksella, jossa käsiteltiin Australiaa. Mutta haluan puhua nyt yksityiskohtaisesti. Kuten komission edustaja tietää, mutta kaikki kollegat eivät välttämättä tiedä, maataloussektori on paljon tärkeämpi uuden sellainen taloudelle kuin mitä maatalous on Australian taloudelle. Ja maataloudesta ei olla oikeastaan puhuttu mitään tässä päätöslauselmassa. ehdotetaan, että olisi näitä tiettyjä tariffikiintiöitä tai siirtymäkausioita, kausia. Tukeeko komissio tätä parlamentaarista päätöslauselmaa ja kuinka pitkälle neuvottelut ovat edenneet, varsinkin mitä tulee maatalouteen? Kiitos. Ja sitten Uuden-Seelannin suurlähettiläs saa puheenvuoron. Hän saa muutaman minuutin puheaikaa ja voi reagoida kuultuihin kysymyksiin. David Taylor, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla paikalla kokouksessanne tänään. Haluan kiittää teitä ja tämän valikunnan jäseniä siitä kiinnostuksesta, jota olette osoittaneet tälle Uuden-Seelannin vapakauppasopimukselle. Jatkossakin mielellämme teemme yhteistyötä kanssanne näissä neuvotteluissa avoimuuden hengessä. Ja sitten kun neuvottelut saadaan päätökseen, parlamentin täytyy vielä hyväksyä sopimus. Katsomme, että kyse on suuremmasta kokonaisuudesta suhteissamme EUn ja Uuden-Seelannin välillä. Meillähän on vankat suhteet, jotka ovat syventyneet vuosien mittaan. Me työskentelemme myös monenvälisillä foorumeilla rinta rinnan Haluamme ympäristön suojelua, ihmisoikeuksien kunnioittamista, ilmastonmuutoksen lievittämistä, rauhanturvaamista ja niin edelleen. On todettu, että ei ole montakaan maata, äh, kun ajattelemme uutta Seelantia ja EU, jotka ovat yhtä samanmielisiä. Me haluamme nopeasti tällaisen vapaakauppasopimuksen. Tällä sopimuksella välitämme selkeän viestin sitoumuksestamme EUlle ja globaalille kauppajärjestelmälle. Sehän on tällä hetkellä vaarassa. Aiempi hallitus halusi, että neuvottelut nopeasti alkaisivat ja nyt meillä on uusi koalitiohallitus viime vuodesta lähtien ja se on jatkanut innokkaasti näitä neuvotteluja. Malmström ja Mogherini ovat käyneet hiljan Uudessa Seelannissa ja osoittaneet tämän sitoumuksen EUn puolelta. Olemme kuulleet, että scoping-toiminta oli hyvin laajaa komissiossa ja se on toiminut varsin hyvin. Königin kuvailu oli aivan täsmällinen, olemme siitä samaa mieltä. Poliittisesti olemme sitoutuneet siihen, että saamme korkealaatuisen poliittisen tuloksen aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Olemme samanmielisiä kauppakysymyksissä suurimmilta osin. Olemme sitoutuneita kauppapolitiikkaan, joka on progressiivista. No sitten tällä on viitattu nopeuteen ja toisaalta laatuun. Uskomme, että voimme edetä nopeasti, mutta niin, että se ei vaaranna laatua tässä sopimuksessa. Olemme hyvin kunnianhimoisia sekä tulosten suhteen että nopean aikataulutuksen suhteen ja toivomme, että EU suhtautuu samoin. Uusi-Seelanti on hyväksynyt Trade for-politiikan ja olemme kopioineet tässä teidän terminologiaanne Trade for All – yritämme toimia niin, että kauppa toimisi paremmin pk-yritysten naisten, kehitysmaiden, ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Käsittelemme myös ympäristökysymyksiä yleisemmin, sukupuolittuneita kysymyksiä ja niin edelleen. Haluamme avoimuutta ja aivan niin kuin sanoin, pidämme kyllä tiedotusta yllä myös Euroopan parlamentin suuntaan. No sitten maatalous. Useat puheenvuorot ovat viitanneet aivan oikein maatalouskysymyksiin. Haluamme avoimuutta ja kattavuutta sopimukseen, sillä aiempien sopimusten takia olemme olleet epäsuotuisessa asemassa. Haluaisimme tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Uskon, uskomme, että on mahdollista käyttää niitä välineitä, jotka tälläkin on mainittu. Emme jätä pois mitään tuotteita neuvotteluista, aivan niin kuin König totesi. Voimme ottaa huomioon nämä näkemyserot ja kuitenkin päästä eteenpäin neuvotteluissa. No sitten esitettiin kysymyksiä palveluista. EUn tekstiä nyt odottelemme palveluista. Suurimmalta osin olemme nimenomaan edenneet EUn tekstin pohjalta ja tämäkin osoittaa, kuinka sitoutuneita olemme näihin neuvotteluihin. Ehdotuksia toki olemme tehneet tietyissä kysymyksissä, mutta pohjana on aina EUn teksti. Eli katsotaan sitten, minkälaisia tuloksia tästä saadaan. Uusiakin kysymyksiä nousee esille EU-taholta ja tähän olemme valmiita. Digitaalinen kauppa siinä on jo alku koettu. Täytyy voida käydä sähköistä kauppaa luottavaisin mielen ja ennen kaikkea on huolehdittava kuluttajien tietosuojasta. Lähentymistäkin on nähtävissä kumppaneiden kesken. Olemme jo sopineet monista määräyksistä tekstin osalta ja EUn kuvaus välitysmenettelyn suhteen on osuva, sovel, sovelias. Tämä on uusi asia meille. No sitten ILO-kysymys, meinasi unohtua. Olemme ratifioineet kuusi kahdeksasta ILOn yleissopimuksesta ja olemme täysin sitoutuneita kaikkiin niihin periaatteisiin, jotka sopimuksiin on kirjattu. Esitettiin kysymys ilon tulkinnasta kahden sopimuksen kohdalla. Niitä me emme ole ratifioineet, mutta voimme vakuuttaa teille, että voimme täysin yhtyä näiden yleissopimusten tavoitteisiin ja keskeisiin sopimusmääräyksiin. Puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta käyttää tänään puheenvuoro odotamme kovasti jo Wellingtonissa käytävää toista neuvottelukierrosta ja sitä, että se saadaan nopeasti päätökseen ja lopputuloksena sitten kattava kauppasopimus. Kyllä. Sitten äh, Rova Göring, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Haluaisin aloittaa tällä suosittuimmalla kysymyksellä, joka koski aikatauluja sen nähden, kuinka paljon aikaa on käytetty näihin neuvotteluihin. No, linjaus on melko selkeä. Me olemme tyytyväisiä. sen suhteen, että etenemme mahdollisimman nopeasti uuden sellainen kanssa, mutta me emme tietenkään ole tyytyväisiä, mikäli tätä ei tehdä riittävän laadukkaasti. Tämä on aivan varmasti ymmärretty molemmilla puolin neuvottelupöytään. Kyllä tässä halutaan edetä mahdollisimman nopeasti. Mutta neuvotteluissa on kuultava, neuvoteltava, löydettävä alustavia ratkaisuja. Seuraava neuvottelukierros järjestetään Uudessa Seelannissa jo lokakuussa ja sen, silloin päätämme, koska seuraava neuvottelukierros on. Me olemme myös valmiita käymään neuvotteluja näiden eri kierrosten välillä, kunhan tässä edetään riittävästi. Molemmat osapuolet ovat erittäin sitoutuneita siihen, että löydetään hyviä ratkaisuja. Mitä nämä hyvät ratkaisut sitten olisivat? Täällä esitin kysymyksiä koskien maataloutta. Miten aikataulutetaan pääsy markkinoille? Miten nämä markkinat liberalisoidaan? Ja miten päätetään tästä aikataulusta? On vielä liian aikaista päättää tästä, kertoa tästä. Meidän on katsottava, mitä nämä, markkino, mitä nämä tarjoukset oikein ovat. Australia ja Uusi-Seelanti haluavat hyvin avoimet markkinat ja meillä on sitten tähän varmastikin vastatarjous esittää. Ja tässä edetään aivan kuten neuvotteluissa, vaikka suuruusluokat tietysti aina vaihtelevat olen aivan samaa mieltä, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta me osoitamme, että me uskomme sääntöä pohjaisiin vapakauppasopimuksiin ja että tämä on merkittävää työtä, vaan on tärkeää, että me onnistumme luomaan myös progressiivisen kauppasopimuksen osana meidän kauppa-agendaa. Meillä oli melkoisen vähän aikaa niiden ajankohtien välillä, kun esitimme tekstiä ja kun kävimme sitten itse neuvottelut. Meidän on katsottava Uudensallin kanssa, mistä voisimme olla yhtä mieltä. Mutta toki meillä olisi helppo laatia nopeutetumpi aikataulu, kun meillä on jo niin paljon samankaltaisuuksia. Palvelun Palvelujen kauppa, digitaalinen kauppa, kuten suurlähettiläs mainitsi, meillä ei ole vielä mitään tekstiä, mutta digitaalisen kaupankäynnin suhteen voisimme sanoa, että meillä on tällainen alustava geneerinen teksti, joka on komission ehdotus tässä kohdassa neljä, koskee digitaalista kaupankäyntiä. Tämä toiminee neuvottelujen pohjana riitojen ratkaisusta en ole varma puhuttiinko tässä itse riitojen ratkaisusta. Tähän liittyy paljon teknisiä yksityiskohtia. Eri valitukset ja sitten tämä riidanratkaisumenettely, jota usein ehdotetaan. Kaikki nämä ovat sellaisia tekijöitä, että nämä vaativat vielä lisähuomiota neuvotteluissa – Lisäksi täällä sivuttiin tätä asiaa ja tämä ei ole tässä nykyisessä mandaatissa ei Australian eikä uuden sellainen kanssa. Mitä tulee tähän öö, kauppaan ja kestävän kehitykseen? niin täällä on puhuttu siitä, että tätä haluttaisiin vahvistaa tätä lukua tämän 15-kohtaisen ehdotuksen mukaan. Nämä kuljetuskustannukset ja päästö kustannukset niihin liittyen, kyllä, Joskus nämä laivauskustannukset ovat suurempia nimenomaan päästöjen kannalta kuin lähempää tulevat, mutta olisi huomioitava vaikutusten arviointi, joka on laadittu jo nyt Uuden-Seelannin tai Australian kanssa. Nämä päästökustannukset ovat hyvin vähäiset ja vaikutusten arviointi on jo nykyisellään verkossa, jossa siihen voi perehtyä. Mutta kun puhutaan päästöistä, emme puhu ainoastaan kuljetuspäästöistä, vaan koko arvoketjusta. Myös uudella sellaisella on mielenkiintoa käsitellä tätä. Me haluamme, että me levitämme uusia teknologioita, jotka vähentävät päästöjä. Tämä varmasti onnistuu helposti tämän sopimuksen avulla. Ja luulenpa, että käsittelin kaikkia. Entäpä suojalausekkeet? Tarvitaanko niitä lampaanlihan suhteen? It's linked also. Suojalausekeasia löytyy myös näihin ratkaisuihin, jotka koskevat markkinoille pääsyä suojelausakin on eräs tapa toimia. TRQ ovat eräs tapa toimia tarifikiintiöt. Mutta tämä on asia, jota meidän on vielä käsiteltävä. Kyllä tämä suojelauseke on edelleen mahdollisuus. Tämä liittyy tästä kokonaistasapainosta ja siitä, minkälaisia neuvotteluja meillä käydään sidosryhmien kanssa neuvottelujen edetessä. Niin, tällä kertaa tämä sarvikuono olohuoneessa on lammas. Ja, äh, vielen herzlichen Dank für die Debatte. Ich denke... Kiitos. Kiitos tästä keskustelusta. Yksi asia ainakin on selvää. Nopeus ei välttämättä tarkoita huonoa eikä välttämättä hidas hyvää. Eli toivotaan, että saamme nopean ja hyvän sopimuksen näistä neuvotteluista tulokseksi. On kuitenkin varmistettava, että avoimuus toteutuu. Älkää jääkö odottelemaan tämän menettelyn loppuun saakka ennen kuin käsittelette niitä vaikeimpia kysymyksiä kyllä näitä vaikeita kysymyksiä on käsiteltävä jo varhaisissa vaiheissa ja olen tyytyväinen, että voimme keskustella hyvin pian uudelleen valiokunnassa aiheesta. ganz kurz. Edustaja Minö, aivan lyhyesti. Um, I don't think I heard an answer. Hyvin lyhyesti tämä varovaisuusperiaate ja sitten tämä eri sääntelyelinten yhteistyö, myös kirjallinen vastaus sopii, tai kuulen sitten nyt mielelläni. Yes, the precautionary principle is as, has Varvaisuusperiaate. Se on nyt aivan avainkonseptina mukana näissä ja tulevissa neuvotteluissa. Ja muoto riippuu sitten siitä, miten neuvotteluissa sovitaan. Ja nämä sääntelyelinten yhteistyö, Mm, tämä on aihe, josta me olemme keskustelleet uuden salin kanssa melko pitkään. Tämä otetaan usein mukaan sopimuksiin vapaaehtoispohjalta. Sitä voidaan kannustaa, mutta se riippuu toki siitä, että miten meidän sääntelyelimet suhtautuvat tähän. Ja se aina välttämättä liittyy komission päätäntävaltaan ikävä kyllä joudun jankuttamaan hieman tätä asiaa. Kyse on siis yhteistyöstä näiden eri elinten välillä. Kyse ei ole ainoastaan kahdenvälisestä, vaan myös lukuisten muiden elinten yhteistyöstä. Eli jos jokaisen kauppasopimukseen liittyy joku, joku tietty elin, niin sittenhän niitä on lukuisia, kun otamme huomioon kaikki kauppasopimukset. Again, on board, I think it's not the... No niin, Tämä ei varmaankaan ole tästä aiheesta viimeinen mahdollisuus keskustella. Rova König on kirjannut tämän kysymyksenkin ylös. Kiitos teille, suurlähettiläs, kiitos Rova König. Ja näin voimme päättää kohdan 15 käsittelyn ja siirrymme suoraan kohtaan 16. Sekin liittyy suureen kauppasopimukseen, nimittäin Japanin talouskumppanuussopimukseen, joka on nyt käsittelyssä – Kohdassa 16 ja 17 kyse on nimenomaan kannastamme Japanin sopimukseen. Olemme keskustelleet aiheesta pitkään, kun kyse on prosessista. Keskustelut käynnistyivät jo vuonna 2012. Myös tässä valiokunnassa on käyty useita keskusteluja. Meillä on ollut kaksi valtuuskuntamatkaa Japaniin, kuulemisia, työryhmäkokouksia on järjestetty – ja yli 30 seurantaryhmän kokoustakin on järjestetty. Myös kansalaisyhteiskunta, AY-kenttä on ollut edustettuina. Eli olemme keskustelleet tästä sopimuksesta todella aktiivisesti ja kattavasti. 9. heinäkuuta meillä oli tärkeä laaja kuuleminen. Nyt meillä on velvollisuus ratifioinnin yhteydessä keskustella tästä sopimuksesta ja sen solmimisesta. Pysyvä esittelijä ja seurantaryhmän puheenjohtaja on Pedro Silva Pereira ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, sir, and good afternoon, colleague. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää kaikille toivottavasti. Teillä kaikilla oli rentouttava kesälomaa. Nyt käydään tosiaan ensimmäinen keskustelu EUn ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 17. heinäkuutahan se allekirjoitettiin ja muutama päivä tuota ennen järjestettiin täällä Intassa 9. heinäkuuta julkinen kuulemistilaisuus Japanin entisen pääneuvottelijan kanssa muiden EUn eh, e ja Japanin eh, tärkeiden sidosryhmien edustajien kanssa. Ja ensimmäinen seikka, jonka haluaisin nyt nostaa eh, esiin, on se, että ei ole syytä enää tästä lopullisesta ehdotuksesta tehtävää päätöstä viivytellä. Olemme käyneet keskusteluja äh, Japani äh, ryhmässä äh, huhti- ja toukokuussa käytiin keskusteluja ja sitten vielä järjestettiin tosiaan tuo julkinen kuulemistilaisuus, jonka äsken mainitsin. Ja näiden muodollisten keskustelujen jälkeen minä esittelijänä hyvin pian voin teille sitten esitellä ehdotus äh, luonnokseni mietintöluonnokseksi ja äh, päätöslauselma esitykseksi. Euroopan äh, parlamentti tekee nyt ratkaisevan päätöksen. Tulee tekemään tässä lähikuukausina ja niin kuin tiedätte, tämä talouskumppanuussopimus on EUn solmima sopimus ja astuu voimaan vain siinä tapauksessa, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimukselle. Totta on kuitenkin myös se, että ei tämä sopimus minään yllätyksenä tule parlamentille. Parlamentti on ollut jo varhaisesta vaiheesta alkaen mukana prosessissa lokakuussa 2012 ensimmäinen lausuntomme, joka liittyy neuvottelumandaattiin tehtiin ja sitten äh, neuvottelujen käynnistyttyä äh, olemme äh, seuranneet tilannetta aktiivisesti ja tehneet oman työmme koko prosessin monitoroinnin suhteen. Mehän tässä edustamme Euroopan kansalaisia ja nyt on sitten aika arvioida lopputeksti. Ähm, ja sen vaikutukset sidosryhmiin ja tehdä lopullinen päätös. Loppu äänestys on tarkoitus toimittaa joulukuun täysistuntoviikolla. Nyt on siis meidän tehtävämme vielä eh, syventyä tämän eh, sopimuksen eh, lopulliseen versioon, tähän tekstiin. Ja tässä puheenvuorossani voisin nyt keskittyä muutamaan avainkohtaan, jotka meidän kannattaa pitää mielessä, kun arvioimme tätä EUn ja Japanin välistä talouskumppanuussopimusta. Tulee miettiä sen strategista ulottuvuutta, taloudellista tasapainoa ja panosta kestävän kehityksen toteutumiseen. Ensinnäkin tämän sopimuksen strateginen merkitys meidän tulisi arvioida talouskumppanuussopimusta myös laajemmin geostrategiselta kannalta ja ulkopolitiikan kannalta. EU ja Japani ovat strategisia kumppaneita, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, demokratia ovat yhteisiä perusarvojamme. Samoin nämä sääntöihin pohjautuva kansainvälinen kauppajärjestelmä joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja näin strategisesti onkin aivan varmasti järkevää paitsi luoda Japanin kanssa strateginen kumppanuussopimus myös vahvistaa taloudellista yhteistyötämme eri tasoilla haasteet kansainvälisen järjestyksen suhteen ovat lisääntyneet ja tämä sopimus voi olla taas hyvin tärkeä, kun puhutaan avoimesta, reilusta, sääntöpohjaisesta kaupasta ja otetaan myös huomioon nämä Aasian Tyynemeren alue ja tietenkin sitten laajemmin koko maailma. EU-Japani kumppanuussopimus on tärkein Äh, koskaan EUn solmima äh, äh, kauppakumppanuussopimus yhdessä ja Japani kattavat lähes kolmanneksen maailmanlaajuista PKTLstä ja tämä on kyllä syy sille, että tämä sopimus on strategisestikin hyvin tärkeää. Toinen asia sitten sopimuksen taloudellinen tasapaino. Tämä on kunnianhimoinen kattava talouskumppanuussopimus, joka pyrkii parantamaan markkinoille pääsyä ja vahvistamaan tärkeitä kaupan sääntöjä. 2016 kestävän kehityksen vaikutusarvio jo totesi, että tämä sopimus tulee vahvistamaan niin EU kuin Japaninkin taloudellista Äh, kestävyyttä, työllisyyttä, äh, kasvua, äh, vahvistamaan PKTtä ja se tulee poistamaan hyvin suuren määrän kaupan esteitä. Ja sopimus tulee suojelemaan myös 205 eurooppalaista maantieteellistä merkintää äh, huomattavasti enemmän kuin SETA-sopimuksessa. Ja tietenkin äh, tämä on tärkeää myös yrityksillemme. Äh, elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus hyötyvät, samoin naudanliha-ala, maitotuoteala ja yhtä lailla sitten luovutaan monista muista kuin äh, tulli- ja tariffiesteistä. Meidän täytyy pitää sitten äh, näitä sitoumusten toteutumista silmällä. Sitten autot, 10 äh, prosentin tulliautot ja auton osat seitsemän vuoden ajan Japani on nyt sitoutunut tähän samoin kuin EUn auton valmistajat. Tässä siis molemmat osapuolet voittavat. Mm, EUssa ja Japanissahan maailman merkittävimmät autonvalmistajat toimivat. Ja sitten tämä operatiivinen turvalauseke kuuluisa, josta on tarkoitus luopua tietyn ajanjakson jälkeen sopimuksen voimaan astuttua saavutettua. Ja sitten vielä kestävästä kehityksestä. Tämä talouskumppanuussopimus sisältää eh, tietenkin kauppa- ja kestävä kehitysluvut, jossa molemmat eh, osapuolet sitoutuvat eh, myös työoikeuden ympäristöoikeuden kunnioittamiseen, jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tällä on yritysten yhteiskuntaa vastustaa viittauksia, samoin Pariisin ilmastosopimus ja sopimus sisältää, niin kuin Kanada, sopimuskin sitoumuksen kunnioittaa ILOn työoikeusmääräyksiä ja myös se sisältää sitoumuksen ratifioida kaikki ILOn päätökset. Tämä on oikein hyvä, mutta yleissopimus 105 ja 111, jotka liittyvät ympäristöön ja mm, työntekijöihin, niin näitä eivät, syrjinnän torjunta, näitä eivät Japani vielä ole ratifioinut. Nämä ovat tärkeitä yleissopimuksia meille. Meidän täytyy siis vaatia Japanilta, että se ratifioi nämä kaksi ILO-yleissopimusta, niin kuin tässä talouskumppanuussopimusluonnoksessa sovitaan. Päätän puheenjohtaja. Mainitsen kuitenkin vielä, että kestävän kehityksen luku johtaisi myös laittoman kalastuksen torjuntatoimiin. Tähän asti Japanilla ei ole ollut kansallisia vankkoja mekanismeja tämän toiminnan torjumiseksi. Mm, sopimus sisältää myös uudelleen arviointilausekkeen kestävän kehityksen lukuun liittyen. Eli tarkastellaan sen toteutumista ja katsomme, että komission tulisi käynnistää tämä uudelleen tarkastelulauseke mahdollisimman pian sitten. Lopuksi puheenjohtaja vielä mainitsisin, että tämä sopimus ei sisällä lukua investointisuojaan liittyen. Nämä neuvottelut on käyty erikseen ja mitä tulee tietovirtaan, konkreettisia sitoumuksia ei ole, mutta on sovittu, että asiaan palataan kolmen vuoden kuluttua. Ja komission sitoumuksista ja aikeista tämän suhteen haluaisin kuulla lisää. Tässä kaikki tässä vaiheessa nyt. Keskustelu jatkuu ja minä odotan sitten teidän huomioitanne, jotta voimme valmistella poliittisen päätöksemme. Kiitos. Kiitos. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron kahden minuutin puheajalla. Edustaja Valeisa. Kiitos puheenjohtaja. Tämä talouskumppanuussopimus varmasti edistää kauppaa ja palvelukauppaa ja se tarjoaa myös investointimahdollisuuksia molemmin puolin. No hieman faktoja ja luku, numerotietoja. EUn yritykset, jotka vievät Japaniin, voivat saada pienempiä tariffeja ja 85 prosenttia maataloustuotteista pääsee Japanin markkinoille ilman mitään äh, maksuja. On tunnustettu erityinen asema, joka Japanin markkinoilla on, yli 200 eh, maataloustuotteelle EU-sta, ja niillä on aivan erityislaatuinen maantieteellinen alkuperä. EUn yritykset voivat osallistua tasa-arvoisina japanilaisten yritysten rinnalla julkisiin hankintoihin 48 keskeisessä kaupungissa Japanissa. Sitten poistetaan esteitä esimerkiksi raide liikennesektorilta. Strateginen kumppanuussopimus edistää yhteistyötä molemmin puolin myös monissa muissa kysymyksissä äh, kaupan ulkopuolellakin, esimerkiksi turvallisuus- ja puolustusalalla, energia- ja ilmastokysymyksissä sekä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Talouskumppanuussopimus on myös vahva poliittinen viesti, jotta voimme puolustaa vapaa kauppaa ja taistella protektionistista suuntausta vastaan, ennen kaikkea kun katsomme, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. En voi riittävästi painottaa sitä, miten tärkeä ja strateginen näissä kansainvälisissä olosuhteissa tämä sopimus onkaan. Kun katsotaan Kiinan äh, väylähanketta, Chinese Belt-hanketta, niin sekin täytyy muistaa tässä yhteydessä. Tämä sopimus on ollut jo pitkään haaveenamme, sitä on odotettu ja näin ollen meidän tulisi mahdollisimman nopeasti hyväksyä tämä sopimus vankalla enemmistöllä. Kiitos, Emma. I speak on behalf of our ECR shadow rapporteurs. Puhun ECR-varjoesittelijä Said Kamalin puolesta. Hän pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Tämä on erittäin merkittävä sopimus, joka kattaa kolmasosaan maailman BKTstä. Se luo erittäin paljon mahdollisuuksia EU-yrityksille, lisää kilpailukykyä ja tuo kasvua. Se on hyödyksi myös kuluttajille, kun valikoima paranee ja hinta alenee niin tuotteiden kuin palveluiden suhteen. Tämä on myös strategisesti tärkeää, kun uusia kaupan esteitä tuodaan. Nyt EU ja Japani osoittavat, että he ovat sitoutuneita vapaaseen kauppaan. Se heijastaa sitä, mitä EU on saavuttanut näihin alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Tämä avaa erittäin paljon mahdollisuuksia sellaisille aloilla, joita ennen talouskumppanuussopimusta on suojeltu erittäin paljon mukaan lukien vaatetus, maatalous, maitoala. EUlla oli myös tavoitteena se, että se pääsisi julkisten hankintamarkkinoille mukaan lukien rautatiesektorille. Nyt tämä turulauseke on poistettu ja monilla, monissa kaupungeissa EU pääsee näille markkinoille. Lisäksi Japani tunnustaa yli 200 maantieteellistä merkintää ja tämä on hyödyksi myös autosektorille. Tässä Japani ja EU seuraa YK standardeja liittyen ympäristöstandardeja ja elämäturvallisuutta. Lisäksi tässä poistetaan sääntelyesteitä, jotta EU-ajoneuvot pääsevät helpommin Japanin markkinoille. Meidän ryhmä on kannattanut näitä talouskumppanuussopimuksessa. Toki tässä on tehty myös myönnytyksiä. ECR olisi halunnut, että tässä saavutetaan enemmän rajat ylittävien tietovirtojen suhteen. ECR kannattaa sitä, että tässä jatketaan edelleen neuvotteluja, jotta saadaan digitaalista kaupankäyntiä eteenpäin. Me tuemme neuvoston toimia ja toivomme, että tässä päästään nopeasti eteenpäin. Odotamme innolla yhteistyötä. Vihreistä Klaus Puhner, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Mitä palveluihin tulee, parlamentti on jo usean otteeseen ilmaissut huolensa negatiivisia listoja silmällä pitäen. Ja kun ajatellaan Euroopan parlamentin valiokunnan suositusta siitä, että että vapaakauppasopimusten investointiulottuvuudesta tulisi neuvottelua, luokitella positiivisten listojen pohjalta. Eli tässä nyt ollaan nämä toisella kannalla. Toinen asia, sitten kauppa ja kestävä kehitysluku. Japani ei ole ratifioinut kahta keskeisintä ILOn yleissopimusta. Toivottavasti voitte tähän vielä vastata. Mitä sitten tulee Mitä tulee puuhun, puuainekseen, niin äh, haluaisin myös puhua tästä, milloinka lainsäädäntö tulee olemaan äh, täysin valmis. Varovaisuusperiaate on tässä aika, aika tärkeä, koska Japanilla on tiettyä lainsäädäntöä, mutta mielestäni ei kuitenkaan kylliksi haluaisin muistuttaa teitä Kontahkanin katastrofista. Ja tässä kyse oli itse asiassa puutteesta heidän lainsäädännössään myös. Sitten tiedon virrat. Miksi avata neuvottelut uudelleen näitä tieto tiedon liikkumismääräyksiä varten, kun paketti on jo valmis. No, miksi komissiolla komissio ei ole ottanut huomioon vetomuksia, joita on kuultu monilta eri tahoilta, mitä EUn kauppapolitiikkaan tulee. Kiitos edustaja Puhne. Nyt täytyy korjata teidän puheen vuoroanne. Kyse on talouskumppanuussopimuksesta, ei, ei mistään muusta, vaan nimenomaan talouskumppanuussopimuksesta. See it in this way. Uh, pap, pap, pap. Um, Mr. Scholz for the GUE. Edustaja Scholz, GUE, olkaa hyvä. Danke, Vorsitzender. Ich bedanke Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tuosta korjauksesta jonka juuri teitte. Kyse on tosiaan talouskumppanuussopimuksesta, ei vapaakauppasopimuksesta. Tämä on poliittinen sopimus, joka kattaa vahvasti myös talousulottuvuuden. Eli tässä nyt kun puhutaan eri poliittisista ryhmistä, näistä puheenvuoroista, niin hiukan rauhoittelisin koska kun nyt ajatellaan monia kahden välisiä kauppasopimuksia, joista käydään neuvotteluja tällä hetkellä tai joista jo on neuvottelut saatu valmiiksi, niin me olemme nostaneet sääntelyproblematiikan toistuvasti esiin ja on tärkeää, että tässä JEFTassa siis jos nyt puhutaan tämän JEPAN JEFTA-osuudesta eli vapaakauppaosuudesta, niin Äh, minkälainen äh, toimivalta äh, on eri tahoilla. Ja aika iso harma alue siitä, mistä kukakin on vastuussa ja miten demokraattinen valvonta ja sääntely ja lainsäädäntöpuitteisto sitten toimii. Ja tätä pidän kyllä riittämättömästi hoidettuna kohtana No, tilanteen kehittyminen sitten osoittaa, että mitenkä nämä talouspuolen sopimat kauppavirrat pystytään lainsäätäjän toimin pitämään ikään kuin kurissa tai tämän yhteiskomitean kautta kurissa, mutta mittatikku on sitten jää nähtäväksi. Mielestäni tässä on merkittävää epävarmuutta ja siksipä kansalaiset eivät oikein luota tähän lakitekstiin. Toinenkin asia, joka tämän oikeastaan todistaa, ovat julkiset hankinnat molemmissa – No, tai molemmat äh, äh, sopimusosapuolet ovat äh, halunneet varovaisuusperiaatteen pitää mukana tekstissä. On puhuttu siitä, että mitään yksityistämispainetta ei ole, mutta aivan ilmeistä on, että siellä harmaalla alueella epävarmuutta jälleen syntyy, mm, kun sitten näitä hankinta sopimuksia tehdään. Ja vielä kolmas asia, jonka ihan ihan lyhyesti haluaisin nostaa esiin EFTA kakkosessa, eli sopimus. Se on jäänyt vielä tähän asti täysin avoimeksi, koska Tyynemeren vapaakauppasopimus on tässä pelissä myös mukana, eli voivatko tuomioistuimet jäsenvaltioissa olla tuomiovaltaisia vai eivät. Oikeastaan äh, tämä sika nyt tulee säkissä, emmekä tiedä, että miten tässä käy. Maria Arena. Merci. Kiitos. Kenties hieman eriävä äänenpaino verrattuna siihen, mitä esitteli ja totesi hetki sitten. Ensinnäkin nämä kysymykset oikeastaan suuntautuvat komission suuntaan. Me tiedämme, että Japani on allekirjoittanut sopimuksen kestävästä kehityksestä ja siinä on mukana myös sanktioita. Miksi komissio ei ole toiminut tässä hyökkäävämmin niin, että voitaisiin kestävän kehityksen luku sisällyttää tähän ja siinä olisi mukana myös sanktioita. Tästähän parlamentikin on keskustellut. Ei ole haluttu myöskään uusia määräyksiä kaupasta ja kestävästä kehityksestä, eli tässä sitten toimitaan ilman sanktioita. No sitten rahoituspalveluluku. Tässäkin Japani on varautuneempi kuin Euroopan unioni, kun kyse on palveluiden vapauttamisesta. Jos luemme nyt liitettä tässä sopimuksessa, niin Japani on varauksellinen tiettyjen vapauttamisten suhteen, mutta me olemme toimineet äh, sillä tavalla, että jopa ennen vuotta 2008 käytössä olleet rahoitusvälineet on nyt tavallaan vapautuksen kohteena ja se voi aiheuttaa kyllä riskejä. No sitten Pedro, nythän puhutaan myös ilon yleissopimuksista. Olisi parempi, että saisimme näiden sopimusten ratifioinnin ennen kuin sopimusta allekirjoitetaan, mutta miksi nyt ei käytetä samaa agendaa, kun kyse on esimerkiksi due diligence-toimista ja jäljitettävyydestä silloin, kun puuta hakataan laittomasti. Japanissa on äh, paljon laitonta puunhakkuuta. hakkuuta ja metsäkato piinaa tätä aluetta. On tarpeen todellakin saada tiukempaa lainsäädäntöä Japaniin. Ei voida luottaa siihen, että nämä yritykset toimivat vapaaehtoisten sitoumusten pohjalta. Kun komissio toteaa, että tämä sopimus on sellainen sopimus, jossa todella noudatetaan Pariisin sitoumuksia, Nikola Ylo on nyt uutisissa eronsa takia ja hän toteaa, että nyt käytetään todella energianlähteitä sillä tavalla, että ilmasto siitä kärsii. Edistetään perinteistä agribisnestä Euroopan malliin ja tämä aiheuttaa tuhoa ympäristölle ja se aiheuttaa myös metsätuhoa. Jos Nikola Ylö olisi ympäristökomissaari, niin hän olisi varmasti tämän sopimuksen takia kyllä eronnut. Saksassa on tehty tutkimus, jossa todetaan, että Japanin sopimus olisi kenties sellainen, että 0,04 prosenttia kasvua sitä kautta saataisiin aikaiseksi. Minä haluaisin vaikutusarvion siitä, miten Japanin sopimus vaikuttaa ilmastoon, miten eh, kuljetuskustannukset kehittyvät, miten ne integroidaan kustannuksiin, entäpä sitten agribisnes ja metsäkatokysymykset. Näitä kysymyksiä ei ole sopimuksessa ratkaistu, eikä millään tarkastuslausekkeella niitä voida ratkaista. Komissio on toiminut kauppan ja kestävän kehityksen suhteen niin, että se on todennut, että se ei myönnä sitä, että parlamentti on oikeassa sanktiokysymyksessä. Eli jos me hyväksymme tämän tarkastuslausekkeen, niin toimimme kyllä varsin naivisti. Karolin. Ja Kiitos. Paljon täällä on jo sanottukin, itsellänikin on äh, pari kriittistä huomiota, mutta ensin haluaisin kuitenkin äh, sanoa, että SETA on sellainen sopimus, jonka standardeja ei saa alittaa, ja siksi meidän täytyy nyt äh, muut sopimukset analysoida sen pohjalta. Ne seikat, jotka haluaisin nostaa esiin, ovat ensinnäkin nämä palvelujen vapauttaminen. Tähän on valittu negatiivinen lista ja sitten äh, yleishyödylliset äh, palvelut, äh, se on tällainen tulkitseva selvitysosa, joka kuvailee tilanteen. Jeftassa tällaista ei kuitenkaan ole. Sitten varovaisuusperiaate, minäkin olen sitä mieltä, että sitä on heikennetty ensinnäkin, koska se mainitaan ainoastaan kestävyysluvussa ja toiseksi kun VTO ja VTO-sopimukset tässä ikään kuin häviävät. Eli mielestäni tämä ei ole kovinkaan vahva. Sitten sääntelyalan yhteistyö, siihenkin liittyvä kysymys. Sitä ei selitetä se tässäkään kunnolla, eikä sitä, että mikä tämä elin sitten oikein on, mitä parlamentti voi tehdä ja kuka elimen jäsenet päättää että tässä sanotaan vain, että parlamenttia ilmoit, tiedotetaan asiasta, eli miten parlamentti sitten voi asiaa valvoa. Sitten vielä sanktiomekanismi on mielestäni tärkeä. Japani on sellaisen hyväksynyt muissakin sopimuksissa, miksi ei tässä? Tämä on menetetty mahdollisuus mielestäni. Ja sitten äh, katson kyllä, että äh, kritiikkimme täytyy vielä nostaa esiin. Meidän mielestämme tämä, ei, tämä sopimus ei tällaisenaan ole vielä kyllin hyvä, eikä ainakaan mikään seta plus. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Äh, Japani sopimus on hyväksytty Koreper kakkosessa ilman keskustelua nyt kesällä ja sitten meni viikko viikko ja se hyväksyttiin neuvostossa kirjallisella menettelyllä. Eli mitään demokraattista valvonta prosessia tässä kyllä ei ole ollut. Ja nyt sitten komissio on esimerkiksi luvannut, että henkilötietoja suojellaan entistä paremmin. Hyvä niin, mutta Japanin ja Singaporen sopimuksessa tätä suojelua ei mainita, vaikka kyse on kuitenkin myös rajat ylittävästä Äh, henkilötietojen äh, siirrosta. Pelko siitä, että tämä sopimus seuraavalla istuntokaudella ei mahdollisesti äh, menisi läpi tai saisi kylliksi tukea, niin eihän se nyt saa tässä olla ohjenuorana. Meillä täytyy olla kunnollinen sopimus ja mielestäni komissio meidän me ampuu kyllä nyt itseään jalkaan hyväksymällä tämän tästä vaan. Eikä mielestäni mistään ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Henkilötietokysymys on tärkeä, mutta myös tämä sovittelumekanismi on tärkeä, joten minä neuvoisin äh, komissiota ja esittelijää, älkää nyt äh, kiirehtikö päätöksen tekoa, vaan käyttäkää siihen aikaan niin, että myös kansalaiset voivat laajalti hyväksyä tämän sopimuksen ja siihen tarvitaan todella jäsenvaltiossa vielä työtä. Kiitos. And now I give the, uh, uh, um. Jatsik saa puheenvuoron. Hän on Japanin valtuuskunnan puheenjohtaja. I would... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Muutamia huomioita. Ensimmäinen liittyen siihen, mitä sanottiin parlamentin valiokunnan kommenteista koskien tätä positiivista listaa. Minä olin yhteisesittelijänä valiokunnassa. Muistan, että tämä liittyy investointiin ja rahoituspalvelulukuihin. Ja tämän pyynnön taustaajatuksena oli se, että ainoastaan reaalitalouden pitäisi hyötyä liberalisoi, talouden eh, liberalisoitumisesta ja tässä ei haluttu kohdistaa tämä kuin sellaisiin oikeudenkäyttöalueisiin, jotka muistuttavat Veroparatiiseja ja Japania tämä ei varsinaisesti koske. Silva Pereira tätä aihetta sivusi, mutta kaikki yritykset, yhteiset tulevat hyötymään erittäin paljon tästä sopimuksesta. Tämä auttaa EUta pönkittämään rooliaan maailman kaupan pelikentällä. Tämä osoittaa, että meidän tukema malli toimii sillä on tulevaisuus. Tässä nykytilanteessa tämä on merkittävä asia. Minä näen nyky hetken näkökulmasta ainoastaan positiivisia ulottuvuuksia tässä sopimuksessa. Toki sisämarkkina-alueen jäsenille joillekin sopeutuminen uusiin sääntöihin tulee olemaan vaikeampaa. Toki näin on kaikkien sopimusten kohdalla. Olen viettänyt keskusjohteisessa ei-markkinataloudessa puolet elämästäni ja tiedän kyllä kuinka tärkeä reilu kilpailu on. Me olemme onnistuneet selättämään haasteet näissä neuvotteluissa. Toivottavasti tämä ratifiointi sujuu mallikkaasti. Ja tällä vaalikaudella tämä sopimus saadaan allekirjoitettua. Tärkeä muistaa, kuinka tärkeä sopimus on kyseessä. Komissiosta herra Sivolo, yksikön päällikkö, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos kaikille tämän valiokunnan jäsenille mielenkiintoisista kommenteista. Ne olemme kirjanneet ylös ja suhtaudumme niihin vakavasti. Nyt haluaisin vastata tällä esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Lähtisin liikkeelle tärkeästä aiheesta, joka nousee esille säännöllisesti Kävin juuri samaa keskustelua ympäristövaliokunnassa. Sielläkin esille nousi varovaisuusperiaate. Silloin kun varovaisuusperiaatteesta keskustellaan, niin on syytä todeta, että siihen selkeästi viitataan kaupan ja kestävän kehityksen luvussa. Varovaisuusperiaatehan on kirjattu myös perustamissopimuksiin. Ja näin ollen EUn kauppasopimukset ovat sellaisia, että niissä noudatetaan perustamissopimuksia. Tämä on sellainen perusperiaate, joka pätee kaikkeen lainsäädäntöön, mukaan luettuna kansainväliset sopimukset. Komissio tietysti varmistaa, että kauppasopimukset ovat täysin yhteensopivia esimerkiksi olemassa olevan elintarviketurvallisuuslainsäädännön kanssa, taikka sitten sekundaarin lainsäädännön kanssa. Sielläkin tärkeät periaatteet on kirjattu sääntöihin. Kun kyse on GMOista tai hormoneista ja muista keskusteluaiheista, ne eivät välttämättä liity Japanin tilanteeseen. Mikään sopimuksessa ei vaarana varovaisuusperiaatetta. Niin kuin kaikissa kauppasopimuksessa, tässäkin sopimuksessa on selkeät suojalausekkeet, joilla täysin suojellaan varovaisuusperiaatteen toteutumista. Meillä on eri sopimusluvuissa määräyksiä tästä, esimerkiksi työlainsäädäntöä koskevassa luvussa ja sitten poikkeusluvussa myös, jota noudatetaan kautta linjan. Periaate on siis sellainen, joka täysin sopimuksessa suojellaan. No sitten eh, puuaineskysymys ja Japanin lainsäädäntö. Nyt hiljan on hyväksytty lainsäädäntöä ja sitä jo noudatetaankin ja me te- teemme läheistä yhteistyötä japanilaisten kanssa täytäntöönpanon osalta. Käymme tiedonvaihtoa ja huomioimme myös kolmannet maat. On itsestään, itsestään selvää, että myös sisäisiä sääntöjä noudatetaan. Meillä on sääntöjä due diligence periaatteesta ja siitä, että laitonta puuta ei pääse EU-markkinoille – meidän lainsäädäntömme on tässä ennallaan. Vaikkakin tarifeja poistettaisiin, niin suojalausekkeet pysyvät ennallaan myös tässä kysymyksessä. No sitten sanktioista ja kaupasta ja kestävästä kehityksestä ja siihen kuuluvista periaatteista. Tätä keskusteluahan on käyty jo pitempään. Tässä hengessä toteutamme myös kauppaneuvotteluja. Uskomme todella, että tätä kautta saamme myös tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi ILON yleissopimusten suhteen näin kävi Kanadan äh, sopimuksessa ja oletamme, että näinkö myös Australian sopimuksessa. Toki pistämme merkille myös tämän kommentin jatkoa silmällä pitäen. No sitten muihin kysymyksiin, jotka nousivat keskustelussa esille. Ensinnäkin palvelut. Neuvotteluissa pohjana oli negatiivinen lähestymistapa, eli silloin vapautetaan ja toisaalta suojataan tiettyjä haavoittuvia aloja. Tärkeää tässä kuitenkin on sisältö. Suojelemmeko omia herkkiä alojamme ja edistämmekö huippualojamme ja julkisia palveluita, joka luonnollisesti on monille jäsenille huolenaiheena mielessä. Ja varmasti myös suuri yleisö tämän takia on huolissaan. Mielelläni toimitan teille yksityiskohtaista tietoa ja parlamentin jäsenten kanssa olemme olleet jo yhteyksissä ja todenneet, että julkiset palvelut ovat täysin turvassa tältä osin. Niitä suojellaan ja jäsenvaltiot voivat säilyttää julkiset palvelunsa ennallaan. Ja jos ne päinvastoin päättäisivät, että vapautuksiin lähdetään, niin onpa sopimusta tai ei, niin ne voivat sitten kääntää vielä kelkkansa. Sitten lyhyt yhteenveto esittäjältä. Olkaa hyvä. Short conclusion, uh, Hyvin lyhyt yhteenveto. Veimme jo liikaa aikaa teiltä. Minä haluaisin kiittää kollegoja kommenteista, huomioinne tässä laatiessani päätöslauselman luonnostani, jonka teille välitän piakkoin. Haluaisin kiittää komissiota selvennyksistä. Ja meillä on Inta valiokunnan matka 18.20. syyskuuta. Ja tuolloin meillä on mahdollisuus kertoa näkemyksistämme suorassa vuoropuhelussa japanilaisten Kollegojen kanssa voimme myös kertoa, kuinka tärkeää on ratifioida ILO-yleissopimukset. On tärkeää, että jatkamme poliittisia ponnisteluja, jotta voimme osoittaa japanilaiskollegoillemme, että nämä, tämä olisi selkeä askel kohti koko sopimuksen ratifioitumista ja ratifioimista ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Hienoa. Seuraava keskustelu on 27. päivä syyskuuta valiokunnassa. Näin kohta on saatu käsitellyksi loppuun. Voimme siirtyä esityslistalla kohtaan 18. yritämme uudelleen saada sopimuksen aikaiseksi Marokon kanssa kauppakysymyksistä. Mehän olemme aiheesta keskustelleet jo useaan otteeseen ja valtuuskunta matkakin toteutuu varsin pian sekä Marokkoon että Länsi-Saharaan. Tiedämme EUn tuomioistuimen päätöksistä, joita tuomioistuin on tehnyt tästä aiheesta. Komissio on esittänyt uuden ehdotuksensa. Olen tyytyväinen siitä, että komission jäsen Pierre Moscovici on paikalla esittelemässä komission uutta lähestymistapaa. Hän saa välittömästi puheenvuoron. Merci, monsieur le... Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos kutsusta keskustellaan tärkeästä aiheesta. Tämä on tärkeä aihe, josta on syytä keskustella avoimesti. Me hyväksyimme neuvoston päätösluonnokset, joka muuttaa assosiaatiosopimusta Markon kanssa siten, että tässä annetaan suotuisia tarvikiintiöitä Länsi-Saharan alueelle. Ja 16 seitsemättä hyväksymme tämän sopimuksen ja sen välittämisen parlamentille, jotta se hyväksytään. Neuvotteluja käydään myös kalastussopimuksista. Tämä liittyy Carmelo Velan toimivaltaan, joten en nyt astu tänään hänen varpaille. Puhumme nyt tästä tariffisopimuksesta ja tässä on varmasti monia asioita, joista voimme olla yhtä mieltä. On tärkeää, että noudatamme Euroopan tuomioistuimen päätöstä kesäku- joulukuulta 2016. Tämä on ollut meille täysin selviö alusta lähtien. Haluamme Länsi-Saharan alueen kehitystä helpottaa myöntämällä tariffi myönnytyksiä. Tämä on varmastikin sellainen asia, josta olemme yhtä mieltä. Elintärkeää on myös se, että me emme puutu tähän poliittisen menettelyyn, joka on käynnissä yhdistyneissä kansakunnissa. Me emme halunneet tätä poliittista ampiaispesää mitenkään sohaista – komissio halusi välttää sitä, että tässä koettaisiin, että EUn kanta on muuttunut jollain tavalla. Ja tässä ei mitenkään ottaa kantaa siihen, mikä on tämä Länsi-Saharan lopullinen asema. Tämä on YK on heiniä. Ja tämä sopimus tehtiin ilman, että tähän liittyi Marokon tai EUn kanta Länsi-Saharan alueesta millään tavalla YKssa. Ja haluaisin nyt tämän asian nostaa esiin. Tätä poliittista asiaa ei käsitellä mitenkään tänään, eikä meidän tule sitä tänään keskustella. Halusimme käsitellä juridisia oikeudellisia asioita ja antaa tämän EU-tuomioistuimen päätöksen – noudattaa tätä ja sitten YK käsittelee tätä itse asema Juridiset ja taloudelliset asiat olivat käsiteltynä EU-tuomioistuimen päätöksessä ja tässä nyt halutaan helpottaa Länsi-Saharan tilannetta antamalla tullimyönnytyksiä. Juridisesti ja poliittisesti tämä on vaikea asia. Tiedän näitä ulottuvuuksia, joita joudutaan pohdiskelemaan niin parlamentissa kuin neuvostossa. Toisaalta haluaisin, että parlamentti ymmärtää, että olisi tärkeää saada heiltä kiireellisesti vastaus. Mogherini on varma, että tämä neuvostossa hyväksytty teksti on paras mahdollinen vastaus. Ja me haluamme kunnioittaa parlamentin työskentelyä. Me olisimme voineet tehdä toisin. Komissio ei halunnut nopeuttaa tätä käsittelyä, vaan halusimme antaa lainsäätäjille mahdollisuuden. Ja tässä länsi Sahara ei enää nauti näitä tarifimyönnytyksiä. Minä olen nyt käsitellyt tänään kolmea avainasiaa. On tärkeää, että noudatetaan tuomioistuimen päätöstä ja kuullaan asianomaisia. Poliittisesti monimutkaisessa tilanteessa tuomioistuin ei antanut ohjeita sen suhteen, miten saadaan yhteisymmärrys, miten hyväksyntä paikallisen väestöltä neuvoston ja komission oikeudelliset yksiköt ovat sanoneet, että kaikkiin mahdollisiin toimiin on ryhdytty, jotta voisimme noudattaa tätä tuomioistuimen päätöstä. Komissio ja ulkosuhdehallinto on järjestänyt laaja-alaisen ja osallistavan kuulemisen länsi edustajien kanssa. Eri sidosryhmiä kuultiin ja monet tukivat tätä sopimusta. Me halusimme, että meillä on neutraali lähestymistapa siten, että tässä ei syrjittäisi osallistujia siten, että saisimme varmistettua mahdollisimman laaja-alaisen osallistumisen. Meidän kutsu lähetettiin kaikille mahdollisille osallisille. On harmillista, että suuri osa jätti tähän kokoukseen kuulemisen osallistumatta, mutta meidän on kunnioitettava tätä valintaa. Seuraava kysymys saattaa nousta esiin. Me kyllä teimme kaikkemme, että nämä järjestöt osallistuisivat tähän kokoukseen ja olemme edelleen kuulolla tarvittaessa, koska kuuleminen ei ole ohi. Toisaalta on tärkeää muistaa, että Polisario-rintaman jäseniä kyllä ja edustajia kuultiin. Toisaalta me myös noudatimme näitä oikeudellisia velvoitteita, joita tuomioistuin määräsi. Poliittinen ja juridinen haaste on ollut merkittävä, mutta me olemme tähän kyenneet vastaamaan komissiossa. Länsi-Saharan kehittyminen. Tästä on puhuttava hyvin täsmällisesti. Tätä, nykyä, tätä tullimyönnytystä ei enää ole ja ne ovat epäsuotuus samassa asemassa kuin toiset tuotit, jotka nautivat tullimyönnytyksistä ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä on toiset epäsuotuisemmassa asemassa ja tämä on epäreilua sen suhteen, mitä me olemme halunneet. Lisäksi komission ja ulkosuhdehallinnon edustajien mukaan olisi tärkeää helpottaa paikallisväestön elämää ja tämä tilanne ei nyt toteudu. Maatalous, kalastus ja fosfaatti ovat merkittävimpiä sektoreita. 45 000 jo työpaikat ovat riippuvaisia kalastuksesta, 14 000 maataloustuotannosta, ja 65 miljoonaa euroa on maataloustuotteiden viennistä saatavat tulot. Enemmän varoja saadaan vielä kalastustuotteiden myynnistä. Ja tässä nämä tariffimyönnitykset ovat 6 miljoonaa maataloussektorille, noin 9 miljoonaa euroa kalatuotteille, noin 15 miljoonaa euroa. Ja mikäli osoitetaan, suhteutetaan tämän paikallistalouteen, niin tätä ei pidä mitenkään väheksyä tätä merkitystä paikallistalouteen. Se, että tämä tuli tullimyönnytys hylättäisiin parlamentissa, tämä tarkoittaisi sitä, että alueen talous kärsisi merkittävästi ja tässä on kuitenkin kyseessä hyvin pienet luvut kyseessä. Maatalous, maatilat varmasti vähenisivät entisestään ja tämä loisi ylimääräisen esteen alueen kehittymiselle. Minkäli tätä myönnytystä ei tehdä, investoinnit, kehitys, talouden toiminnan monimuotoistaminen kärsisivät merkittävästi. Kertomus on objektiivinen ja tässä on nojattu erittäin suuren määrän eri tietolähteitä niin marokkolaisiin tietolähteisiin nojaten. Me halusimme saada mahdollisimman luotettavat lähteet, mutta me kuulimme myös kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien tietoja, muun muassa Western Sahara Resource Watchin tietoihin. Tämä kuuleminen jatkuu edelleen ja tässä halutaan jatkaa tätä yhteistyötä osapuolten välillä, että voidaan arvioida tämän sopimuksen vaikutus, jotta voidaan tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimiin. Tiedän, että tämä huolestuttaa monia teistä. Te haluatte, että tämän kuuleminen ei päätä yhteistyötä, vaan te haluatte, että EU jatkaa tilanteen seuraamista paikan päällä komissio suorittaa virkamatkan lähipäivänä ja tämä varmasti vahvistavat tämän kertomuksen annin, jotka tuovat esiin alueelle koituvat merkittävät hyödyt tästä sopimuksesta. Jotkut teistä haluavat kenties kuulla tuomioistuimen päätöksen ennen kuin hyväksytte sen. Tämä lykkäisi kuitenkin hyväksymistä vuodella. Juridinen todellisuus ei muuttuisi. Poliittisesti taas ei ole kannattavaa hylätä tätä tai lykätä. Lykätä, hylätä, se on nyt tässä tilanteessa sama asia. Vaikutukset olisivat valitettavia. Tässä jatkettaisiin tätä taloudellista kärsimystä länsi alueella. Ja jälleen kerran minä haluan korostaa sitä, että tämä ei ole mikään myönnytys Marokon kuningaskunnalle siitä, että heillä olisi toimivalta tällä alueella. Tämä on tekninen vastaus tuomioistuimen päätökseen joulukuulta 2016 siten, että pystyisimme tekemään näitä tullimyönnytyksiä tälle alueelle ja helpottamaan paikallisväestön elämää. Minä olen sitä mieltä, että näitä tulimyönnetyksiä, niiden olemassaolo tulisi jatkaa. Komissio haluaa myös tukea YK ponnisteluja, jotta löydetään oikeanlainen kestävä yhteisesti hyväksyttävä poliittinen ratkaisu Länsi-Saharan statukseen. Olen monesti tavannut jo Kollerin, hän on erityislähettiläs pääsihteerin erityislähettiläs, joka vastaa Länsi-Saharan alueen asiasta. Kauppasopimuksen ja virallisen aseman myöntäminen, niin tässä on kaksi erillistä asiaa. Teidän olisi tämä hyvä ymmärtää että tässä. Kumpikaan ei ole ottanut toista asiaa panttivangiksi. Ja haluaisin nyt, olen tämän puheenjohtajalle kertonut ja sanon teille tämän nyt. Toivon, että parlamentti voisi nyt tehdä päätöksen. Assosiaatiosopimus Marokon kanssa voitaisiin muuttaa. Tämä on melko monimutkainen asia. Minä, minun poliittisen historian opinnoista ne on jo aikaa, mutta tämä virkamatka varmasti avaa silmiä. Mutta haluaisin vielä korostaa sitä, että kyseessä on poliittinen asia. Nyt teiltä ei pyydetä, että te ottaisitte kantaa suuntaan tai toiseen lopullisesti sen suhteen, mikä on Länsi-Saharan asema. Tässä ainoastaan halutaan antaa tuomioistuimen päätös, jotta saadaan oikeusperusta, jotta voidaan tehdä tullimyönnytyksiä, jotta voidaan taloudellis-sosiaalista asemaa tällä alueella parantaa ja samalla parantaa alueen vakautta. Neuvoston hyväksymä sopimus 16.7. niin tässä toiminta hyvin varovaisesti – poliittisen tilanteen vaatimalla tavalla. Kollegani Federica Mogherini ja minä työntekijöiden kanssa olemme valmiita vastaamaan teidän huolenaiheisiin aiheen tiimoilta. Olen varma, että me olemme kuitenkin samoilla linjoilla. Mehän olemme kuitenkin liittolaisia. Nyt vastaan mielelläni tähän kysymykseni koskien tätä tulenarkaa monimutkaista aihetta, mutta uskon, että me nyt käsittelemme tätä asian vaatimalla vakavuudella. Kiitos komission jäsen Moskovici. Kiitos siitä, että käsittelette näitä kolmea tärkeintä kysymystä. Nyt kuuntelemme esittelijää. Edustaja Lalonde, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Moskovisi. Ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että käytte kanssamme näkemysten vaihtoa valiokunnassa tästä hyvin arkaluontoisesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys on hyvin täsmällinen. Kun kyse on Länsi-Saharan tuotteiden alkuperästä ja sen varmentamisesta, niin aiemmassa näkemysten vaihdossa valiokuntamme kanssa totesitte, että ei ole sellaista organisaatiota, joka voisi varmistaa Länsi-Saharan tuotteiden alkuperän. Eli Marokon viranomaisten on tässä toimittava. Kun pohditaan sitä, hyödyttääkö tämä vienti paikallista väestöä, niin tulisi saatava varmuus tuotteiden alkuperästä. Esimerkiksi niitä käytettäisiin hyväksi tulli otsakkeita tai nimityksiä. Aiotteko tehdä kumppaneiden kanssa työtä tähän suuntaan Marokossa ja katsotteko, että Euroopan unioni voisi ottaa oppia esimerkiksi amerikkalaisesta käytännöstä tai EFTA-maiden käytännöstä tässä aiheessa? Ja sitten toinen kysymys, hieman lyhyempi, johon jo osittain vastasittekin. Mitkä seuraamukset koituisivat siitä, että Euroopan parlamentti ei ratifioisi tätä sopimusta? minkälaisia toimia toteutettaisiin, jos tämä hypoteesi toteutuisi? Kiitos. Merci beaucoup. Äh. Kiitos. Ja sitten varjoesittelijät, kaksi minuuttia puheaikaa kullekin. Ja sitten katsotaan, onko vielä muita, jotka pyytävät puheenvuoroa. Edustaja Sikko, kaksi minuuttia. Sì, grazie presidente, grazie alla... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Voin yhtyä siihen, mitä komission jäsenkin jo korosti. On pidettävä erillään toisaalta se, että on institutionaalinen, poliittinen, demokraattinen ongelmakohta ja toisaalta taas kauppasopimus ja siihen liittyvät kysymykset. Tärkeät kysymykset liittyvät nimenomaan siihen miten esimerkiksi järjestöjen edustajat, viitetahot suhtautuvat kysymykseen, kun ei tunnusteta Marokon organisaatioita. Tämä on kuitenkin määriteltävä, sillä tämä on välttämätön vaihe tässä prosessissa. Voin täysin yhtyä myös esittelijän näkemykseen. Voin yhtyä myös hänen kysymyksiinsä. Olisi tärkeää ymmärtää, miten tällainen alkuperän tunnustaminen ja tunnistaminen voitaisiin hyväksyä niin, että sitä voitaisiin myös ohjata. Ja sitten Sardinian ja Sisilian rooli ja merkitys, kun neuvotellaan tiettyjen tuotteiden asemasta. Etelä-Euroopasta tulee tiettyjä tuotteita ja sitten pyritään toimimaan niin, että joitakin tuottajia suositaan toisten kustannuksella. Tämä voi aiheuttaa myös markkinakriisejä. Aivan erityistä huomiota on kiinnitettävä tämän tyyppisiin tilanteisiin. Kiitos. Thanks a lot for S&D. Kiitos SD. Sieltä varjoesittelijä ei olekaan paikalla. Menemme eteenpäin. Edustaja Lunes, ECR. Kiitos puheenjohtaja. Mm, ei minulla oikeastaan ole komission jäsen Moskovisille mitään äh, mm, tarkkaa kysymystä, mutta ECR-ryhmän äh, ryhmäni nimissä toteaisin kuitenkin, että puheenjohtaja 23.8. kirjeenne liittyen Marokon tapahtumiin saa tukemme. Ja sitten kiitokset Moskovisille siitä, että ennen kaikkea keskitytään juridiseen keskusteluun, taloudelliseen keskusteluun eikä niinkään poliittiseen keskusteluun. Tämän todettua niin voin ECR-ryhmän linjan mukaisesti todeta, ihan niin kuin komission jäsenkin on todennut, että Euroopan unionin kannat ja Marokon mm, kannat otetaan tietenkin huomioon. Ryhmä on tyytyväinen siihen, että YK on panos saa tukea sille, että saataisiin todella pysyvä kestävä ratkaisu tähän ongelmaan ja niin, että vielä tällä lainsäädäntökaudella tämä sopimus saataisiin sitten kuitenkin loppujen lopuksi aikaan. Kiitoksia. Maria Arena. Kiitos. Kiitos näistä selityksistä, joita kuulimme. On pahoiteltavaa, että tämänhetkinen tilanne Eli se, että meillä on nyt tuomioistuimen päätös tai oikean, oikeastaan useampiakin päätöksiä tuomioistuimesta, johtuu siitä, että komissio ei ole osaltaan tehnyt omaa työtään. Me saimme tuomioistuimen päätöksen ja sen takia meidän on nyt muutettava sopimusta, jonka alusta pitäen olisi pitänyt ottaa huomioon tämä Länsi-Saharan status. Ei tämä ole mikään uusi asia. Minun mielestäni komissiossa olisi eh, tullut eh, toimia hieman luovemmin, jotta tämä Länsi-Saharan tilanne olisi voitu ratkaista. Ja nyt kun halutaan sitten toteuttaa samoja tullitariffeja kuin Marokkoon myös Länsi-Saharassa, niin alusta lähtienhän eh, tiedettiin, että näin ei, ei olisi pitänyt toimia. No niin, meillä on tuomioistuimen päätös, jossa todetaan, että täytyy määritellä, minkälainen etu tästä koituu väestölle ja mikä on väestön kanta? Hyväksyykö se tämän edun? On hyvin vaikeaa näissä olosuhteissa määritellä väestön kantaa. Polisario rintama ei ole halunnut käydä keskusteluja tästä sopimuksesta. Ihmisiä ei voi pakottaa pöydän ääreen keskustelemaan, mutta sitten ne, jotka eivät osallistu keskusteluun, ikään kuin osoittavat olevansa väärässä. Tämä asetelma aiheuttaa ongelmia. Teidän kommentissanne oli hieman ristiriitaisuutta. Ensinnäkin Länsi-Saharan tuotteiden alkuperä. Ja tuotteiden tulisi siis voida hyötyä tariffeista samalla tavalla kuin Marokko verkon tuotteiden, mutta nämä tuotteethan on voitava tunnistaa. Jos niitä ei identifioida, niin sitten Marokon viranomaiset tunnustavat ne Marokon tuotteiksi, marokkolaisiksi tuotteiksi. Marokolle on kovin vaikeaa todeta, että Länsi-Saharahan ei ole Marokon Sahara. Jos me emme halua puuttua tähän poliittiseen valintaan, niin emme me voi vaatia Marokkoa toteamaan, että nämä tuotteet eivät ole, poli- eivät ole marokkolaisia tuotteita. Se olisi poliittista kommentointia tai asian puuttumista. Meidän on kunnioitettava omaa lainsäädäntöämme. Me myönnämme tietyn tariffin marokkolaisille tuotteille. Meillä on oltava käytössä jonkinlainen identifiointimekanismi ja monina, monipuolistamismekanismi, mutta tällaista meillä ei tällä hetkellä ole. Tehän tiedätte komission jäsen, että poliittisen hyvän tahdon ansiosta sekä komissiossa, neuvostossa että parlamentissa olemme saaneet aikaiseksi pöytäkirjan, pöytäkirjoja. Meillä tulisi olla sellainen pöytäkirja, joka vielä ennen parlamentin ratifiointia määrittelisi ne menettelyt, joilla näitä tuotteita voitaisiin moninaistaa, monipuolistaa ja tätä kautta sitten Euroopan parlamentti voisi tehdä oman työnsä asianmukaisesti tämän komission ehdotuksen pohjalta äh, Marokon viranomaisten kanssa yhteistyössä. Edustaja Minöä. Kiitos puheenjohtaja. Valiokunnassa olemme jatkut vasti todenneet, että kalastussopimus, Marokko kalastussopimus ei saa mitenkään liittyä Länsi-Sahara-kysymykseen, koska kyse on miehitetystä alueesta 16.7. Neuvosto päätti pidentää kuitenkin kalastussopimusta ja allekirjoitti tämän polisario-rahasto, eli ähm, Länsi-Saharan laillinen edustaja kanteli tästä unionin tuomioistuimeen ja mielenkiintoista on, että tämä hylättiin, koska kalastussopimus ei voi liittyä Länsi-Saharan ja Polisario ei näin ollen Länsi-Saharan edustajana voi olla tässä osapuolena. Eli tuomioistuin tunnustaa kyllä sen, että polisario edustaa Länsi-Saharaa mm, ja tämä sopimus ei siis kata Länsi-Saharaa ja minä todella toivon, että tämä ilmaistaan näin, näillä sanoilla parlamentin päätöslausumassa. Kiitos. Gilles. Euh, euh, Hyvä puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat, muutama kommentti komissaari Pierre Moskovisin puheenvuoron jälkeen. Tämä aihe on, kuten komission jäsen muistutti tässä alustuspuheenvuorossaan, ennen kaikkea kaupallinen tekninen asia, joten tätä ei pidä tulkita liian poliittisesti. Tämä on sanottu toisaalla, että tässä on aivan giganttinen ponnist ponnistelu, ponnistus käynnissä, että tämä Länsi-Sahara polisario Marokkokista saadaan hoidettua. Tämä on kestänyt jo kymmeniä vuosia. Ja tämä, nämä kauppasuhteet Euroopan unionin ja Länsi-Saharan välillä ja tästä koituvat hyödyt valuvat suoraan Länsi-Saharan alueen kansalaisille. Ilman näitä tulimyönnytyksiä mm, me voisimme kerätä tullimaksuja 6,6 miljoonaa euroa. Ja tämä olisi erittäin suuri takaisku paikalliselle kansalaisille alueen kehittämistä vastaan. Ajun, Darla, Bushdur ovat kehittyneet nimenomaan kiitos viennin ja komissio tekeekin virkamatkan paikan päällä, jotta he voivat nähdä niitä eri rakennustyömaita ja hankkeita, joita on käynnissä. 46 miljoonaa euroa on investoitu Bushduriin esimerkiksi, jotta pystytään, tämä koskee maatalouden kastelumenettelyjä, ja tämä on todellakin merkittävä hanke, joka on parantanut paikallisväestön elämää. Kiitos. Kiitos vihreistä Klaus Buchner, olkaa hyvä. Meina, meina. Kiitos. Minun mielestäni sopimuksen kautta tuomioistuimen päätöstä ei panna täytäntöön. Siinähän todettiin, että että on neuvoteltavaa Länsi-Saharan väestön kanssa. He ovat kuitenkin neuvotelleet miehittäjien kanssa, eli Marokon edustajien kanssa, myös monien kansalaisjärjestöjen, mutta todettiin vain, että ne voivat ilmaista kantansa koska hyvänsä. Näin ei kuitenkaan tuomioistuin päätöksessään todennut. Tuomioistuinhan totesi, että neuvottelut on käytävä näiden tahojen kanssa, eikä että ne voivat koska tahansa ilmaista kantansa. Tuomioistuimen päätökseen kuului myös se, että Saharabin väestön tulee hyötyä ja nyt miehittäjävalta hyötyy miehittäjävalta joka edustaa väestön enemmistöä, joka jatkaa näin miehitystä. Saharavit itsehän ovat vähemmistö, joka hyötyy hyvin vähän tämän nyt puheena olevan kauppasopimuksen määräyksistä. Näin ollen EUn politiikka, erityisesti komission politiikka, tukee miehitystä hyvin voimakkaasti. Ja haluaisin todeta, että saharabit itse joutuvat painostuksen kidutuksen kohteeksi, järkyttävän kidutuksen, pahimman mistä koskaan olen kuullut ja olen pitkään toiminut Amnestissa, eli olen kyllä kuullut yhtä sun toista. Ja tätä toimintaa komissio tukee. Kyllä meidän pitäisi hävetä. Edustaja Marcellesi. Merci beaucoup. Euh, Euh, Kiitos paljon puheenvuorosta. Kiitos, että komissaari saapui tänne puhumaan tästä tärkeästä aiheesta. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan, että tämä on vaikea aihe, mutta ei se ole syy tehdä tästä entistä vaikeampaa. Ja siksi minulla onkin ensimmäinen kysymys. No, olen tästä hämmentynyt. Komissio tekee sopimuksen Marokon kanssa Länsi-Saharasta, mutta se ei ole kuitenkaan käynyt länsi alueella, vaan käsitellyt asian sopinut asiasta Rabatissa. Toisaalta saman hengenvetoon sanoen, että Markolla ei ole mitään määräämisvaltaa Länsi-Saharassa. Ja sitten toisaalta saman hengenvetoon sanoitte, että teillä ei ole mitään tietoa näistä tarkemmista luvuista. Onko teillä aiempaa kokemusta, hyvä herra komissaari, tämän tyyppisistä vapakauppasopimuksista? Länsi-Saharan on oltava tässä kaiken keskiössä. Mikä osa tehdään tälle Länsi-Saharan alueelle, joka ei ole Markan miehittämä? Päteekö tämä sopimus myös tähän alueeseen? Onko tämä alue osa tätä sopimusta? Oletteko te neuvotelleet hänen kanssaan vai neuvoteltiinko tässä ainoastaan tämän miehitysvallan kanssa? Lisäksi, mikä on hinta, että tässä odotellaan vielä vuosi? Minä kysyisin toisen kysymyksen sen, mikä hinta sille on, että tässä tehdään jotain laitonta? Komissio on jo 15 vuotta toitottanut, että nämä ovat laillisia nämä sopimukset, ja nyt kahteen otteeseen tuomioistuin on todennut, että tässä on kyseessä laittomat sopimukset maatalouden ja kalastuksen kanssa, joten tässä nyt on Euroopan unionin uskottavuus, joka on panoksena, joten tämä olisi syytä myös asettaa vaakakuppiin. Nyt puhujalista suljetaan. Edustaja Schuster, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitos. Ei minulla ole kuin ihan lyhyt kysymys. Mielestäni on aika vaikea vetää eroa politiikan ja talouden välillä ja sitten on vielä niitä teknisiä ja juridisia kysymyksiä. En tiedä, onko kansainvälisissä suhteissa tällaista rajanvetoa mahdollista tehdä ollenkaan. Ja siinä vaiheessa komission jäsen, kun totesitte, että ei kannata juridisessa kysymyksessä vaan kysyä tuomioistuimelta, että onko tämä oikein vai ei ja tässä kestäisi vuoden ja sittenhän asia olisi jo poissa päiviltä. Kuinka niin poissa päiviltä? siksikö, kun tuomioistuin päättäisi, että ei käy, vai siksikö, että sitten ei enää haluttaisikaan. Siis joko tästä ollaan vakuuttuneita tai ei, ja kyllä tuomioistuimen päätös mielestäni tarvitaan. En ymmärtänyt tätä teidän ajatuskuviotanne. Kiitos, Elena. Si. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluan esittää kiitokseni komission jäsen moskovisille siitä, että hän tuli tänään paikalle ja yrittää vastata tähän kysymykseen komission jäsen. Tässä jo keskustelun mittaan on kyllä tullut selväksi, että asia on erittäin monimutkainen ja myös hyvin kiistanalainen täällä Euroopan parlamentissa. Kyllähän tämä nyt on poliittinen päätös. Toki on myös totta, että jäsenet haluavat mahdollisimman paljon tietoa ennen kuin tekevät tämän kaliberin poliittisia päätöksiä. Mielestäni tarvitsemme lisää tietoa. Olen täysin vakuuttunut siitä, mitä te sanoitte ja minun mielestäni komission tekemä työ on ihan vakuuttavaa, mutta kun minun vakuuttamiseni ei riitä, meidän täytyy vakuuttaa ihan niin kuin Maria Arena tässä totesi, niin kyllä tässä aika paljon mielikuvitustakin tulee käyttää, jotta saadaan Euroopan parlamentin enemmistö kantanne tueksi ja taakse. Kyse on konfliktista, Eh, jossa nyt on mukana tuomioistuimen päätös eh, ja tietenkin sitten myös parlamentti tämän keskiössä. Ja näin ollen ne jäsenet, joiden joukkoon minä kuulun, jotka periaatteessa kannattaisivat sopimuksen eh, jatkamista, niin me tiedämme ja katsomme mekin, että Euroopan parlamentti tarvitsee lisätietoja voidakseen hyväksyä tämän, koska kyllähän parlamentinkin täytyy tietenkin kunnioittaa tuomioistuimen päätöksiä, johon liittyy monia kyseenalaisia ulottuvuuksia, mutta se on tuomioistuimen päätös. ja siksi kiitänkin teitä siitä, että tulitte puhumaan meille. Äh, arvostan kovasti ne työtä, mutta tässä tarvitaan kyllä nyt vielä hiukan äh, vakuuttelemista, että saadaan parlamentin enemmistö ehdotuksen taakse, koska muuten tässä voi käydä niin, että ihan tiedon puutteen vuoksi joudutaan tällaiseen äh, kielteiseen noidan kehään, joka ei sitten hyödytä yhtään ketään, vaan joka johtaa poliittiseen katastrofiin Länsi-Saharassa ja muutenkin. Kiitos. Thank you, Ms. Also thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission sen Moskovitsille siitä, että hän on tänään vieraanamme. Kuulemisprosessi on keskeinen osa ehdotusta ja sitä on kritisoitu aika lailla aivan niin kuin edelliset puhujat totesivat. Minä keskittyisin siihen, että miten tätä kuulemista voitaisiin parantaa niin, että kuultaisiin myös Länsi-Saharan väestöä. kun keskustelemme eduista, hyödyistä, aivan niin kuin komission jäsenkin mainitsi, miten komissio näkee ne edut, joita sopimuksella saataisiin pakolaisleirillä asuville sahraviväestön edustajille? Mainitsit, että kyse on teknisestä aiheesta, mutta YK-prosessi on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä ja suoraan sanottuna se ei ole johtanut minkäänlaisiin tuloksiin. Tämä on melkomoinen ongelma. Haluaisin kuulla teidän näkemyksistänne, miten tätä poliittista realiteettia voitaisiin viedä eteenpäin myös YK puitteissa. Kiitos. Kiitos sitten edustaja López Bermejo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, Moskovici puheenvuorostanne. Ihan lyhyt kysymys. Saapa nähdä, osaatteko tätä minulle eh, selittää. Minä eh, pidän erittäin hyvänä sitä, että eh, käytetty terminologia on kohdallaan niin poliittinen kuin juridinenkin, kun neuvotteluja käydään. Ja kun te puhutte kuulemisesta, ei tämä tuomioistuimen päätös kyllä puhu kuulemisesta ollenkaan, vaan se puhuu hyväksynnästä – ja näin ollen ei tässä myöskään puhuta paikallisväestöstä, niin kuin ajattelin teidän, tai kuulin teidän sanovan, ei vaan päätöksessä puhutaan saharaviväestöstä, jonka myös YK ihan, ihan on määritellyt. Eli kun puhutaan saharaviväestöstä, niin sen laillinen edustaja YKonkin päätöksen mukaisesti on polisaario. Eli e, kyllä tässä prosessissa minun mielestäni e, tulisi nyt e, nämä asiat pitää selvinä. Nämä ovat nämä kaksi kysymystä, jotka halusin vielä selventää, että terminologia on puolina toisin kohdallaan. Ja sallitte, että vielä parlamentin jäsenenä kysyn, että miksi Marokon kanssa tehdään sopimus, kun kyse on miehittäjävallasta. Eh, entäpä Espanja sitten, eikös voitaisiin jaa yhtä hyvin tehdä Espanjan kanssa? Hautala. Thank you very much. Um, uh, commissioner... Kiitos paljon. Hyvä komission jäsen. Teidän kabinetista annettiin muistio jäsenvaltioiden tulleille että meidän on kuultava marokkolaisia kollegoja, mikäli on epäilyksiä sen suhteen, että tuleeko tuota todellakin Länsi-Saharan alueelta. Nyt kollegat tapasivat eilen Marokon kauppaministeriön ja he ovat ilmoittaneet, että he kieltävät myöntämästä tuotteiden merkinnöissä, mikäli tuote on Länsi-Saharan alueelta. Luuletteko te, että teidän tuotteet varmistavat sen, että EUn tullipolitiikka toteutuu? Lisäksi tässä on useita kansainvälisen lainsäädäntöön liittyviä asioita. Vertailun vuoksi, voisitko sanoa, miten tämä Marokon ja Länsi-Saharan tilanne on erilainen verrattuna vaikkapa EUn suhteisiin koskien Venäjää ja Krimiä. Maghreb. Eh. Sitten Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja Ines Ajala-Sender, olkaa hyvä. Gracias, siento porque tenía, Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että en voinut olla paikalla keskustelun alusta lähtien. Maghreb-valtuuskunnassa olemme seuranneet ponnisteluja tähän saakka hyvin tarkkaavaisesti. On keskusteltu myös EUn tuomioistuimen antamasta päätöksestä ja sen vaikutuksista. Luonnollisesti kysymyksiäkin on noussut esille. Pitääkö paikallista väestöä kuulla? jo alustavasti tai ennakoivasti. Ja myös YK viittaa tähän. Me haluamme huomioida sahraviväestön näkemyksen, mutta olemme myös huomanneet, että ongelmana on hyväksynnän puutteet. Sitä me emme ole saaneet tietomme. On kovin vaikeata toimia tässä tilanteessa. Yritämme rakentaa siltoja, emmekä halua, emme halua tuhota täysin suhteitamme mihinkään osapuoleen. On kuitenkin ymmärrettävä, mikä todellisuus tällä hetkellä on. Komissio ja myös parlamentti pitävät tätä itäistä käytävää, niin sanottua kolmatta äh, reittiä, hyvinkin epämääräisenä. Sittenhän meillä on myös tämä keskinen väylä. On varmistettava, että emme toimi niin, että tilanne heikkenee. Tilanne taloudessakin on hyvin monimutkainen, ongelmia on paljon on tunnustettava se, että viranomaiset ovat omalla tasollaan tehneet kyllä parhaansa ja kaikkensa. On varmistettava se, että saamme saraviväestön hyväksynnän sopimukselle. Kyse on kuitenkin useammasta maasta, useammasta toimijasta. Meillä on myös polisariorintama, joka on vaaleilla valittu elin. Komissio on vaatinut tapaamisia myös polisarion kanssa. Kaikkia osapuolia on siis huomioitava. Kulissien takana on tehty kovasti työtä. Me haluamme tällä tavalla varmistaa, että todella puhumme samoista kysymyksistä silloin, kun tästä alueesta on kyse. Hmm Puhumme nyt kahdesta eri valtiosta, jotka ovat tässä ikään kuin päällekkäisenä tai rinta rinnan olemassa. Miten me voimme toimia tässä tilanteessa, kun YKkaan ei ole pystynyt vielä tilannetta ratkaisemaan? Haluaisin tässä yhteydessä osoittaa luottamukseni teihin ja teidän tekemänne työhön komission jäsenenä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenvuorot osoittavat, kuinka poliittisesti, teknisesti, juridisesti vaikea asia on kyseessä. Itsekin olen ollut politiikassa läsnä ja en sanoisi, että kyseessä ei ole poliittinen päätös, kyllähän tässä nyt politiikkakin on kyseessä, mutta komissio on pyrkinyt siihen, että meidän vastaus on mahdollisimman juridis-tekninen tähän juridiseen kysymykseen. Nyt tuotan teille pettymyksen. En aloita tätä geopoliittista, geostrategista keskustelua. Se ei kuulu ensinnäkään minun toimivaltani, kyseessä on Mogherini toimivalta, ja sen me halusimme välttää tässä meidän lähestymistavassamme. Halusimme noudattaa tätä tuomioistuimen päätöstä ja tehdä asianmukaiset päätökset paikallisväestöä kohden. Mitä tulee tähän Länsi-Saharan asemaan, niin sitä on käsiteltävä toisaalla. Tässä ei pidä paikkaansa, että komissio tukisi sitä ja tätä kidutusta, jota, jota on toteutettu, niin se ei pidä paikkaansa. Se on se ensimmäinen kohta, jonka halusin nostaa esiin, ikään kuin luodakseni puitteet. Täällä on pyydetty, että syvennettäisiin, parannettaisiin, muutettaisiin sopimusta. Ensinnäkin haluaisin sanoa sen, että me kävimme pitkiä keskusteluja eri sidosryhmien kanssa – ei tässä vielä olla saatu tätä tilannetta päätökseen, mutta olen valmis vierailemaan vielä täällä sen jälkeen, kun parlamentti tekee virkamatkansa paikan päälle. Mutta ne asiat, joita me nyt esittelemme täällä teille, niin niitä on pohdittu niin vakavasti, että niiden pohjalta te voisitte tehdä kyllä oman päätöksenne. Kolmas huomio tässä johdannossa, Niin välttäkäämme sellainen lähestymistapa, että tässä voitaisiin ottaa toisenlainen lähestymistapa. Meidän on lähettävä ihan tästä nykytilanteesta vanhan sopimuksen pohjalta. Esittelijä ja monet kollegat täällä kyseenalaistivat tätä länsi-saharaalaista alkuperää. Tämä on monimutkainen asia. Tässä tietenkin, että voidaan tehdä näitä päätelmiä, pitää olla tietty määrä avoimuutta ja tietty määrä pohjatietoja. Ja on tärkeää, että me pystymme seuraamaan paremmin Länsi-Saharan alueelta tulevia kauppavirtoja, mutta tässä ei pidä avata myöskään Pandoran lipasta. Komission yksiköt, ulkosuhdehallinnon yksiköt työstävät tätä asiaa paraikaa. Tämä liittyy myös neuvotteluihin, joita käydään Marokon kanssa. Tämä on aihe, jonka suhteen me olemme nyt äärimmäisen vaativia ja tulemme olemaan myös vastaisuudessa. EU ja Marokko ovat päättäneet, että assosiaatiokomitean kautta vaihdetaan tietoja. Meidän on päätettävä Marokon kanssa tästä mekanismista. Me olemme käyneet jo ministeritasolla keskusteluja aiheesta. Voitte olla varmoja, että komissio tulee jatkossakin olemaan aiheen suhteen äärimmäisen vaativa. Toinen kysymys, jonka moni tästä nosti esiin. koskee ratifioimatta jättämisen seurauksia, mikäli parlamentti päättää olla ratifioimatta silloin joutuisimme harmiksemme toteamaan, että seuraukset ovat merkittäviä, mikäli tässä ei tehdä näitä tullimyönnytyksiä. Niin nämä luvut nostin jo esiin ja kertomuksessa ne ilmenevät myös. Monet työpaikat ovat riippuvaisia kalastus- ja maatalousaloista vienti vaikuttaa työllisyyteen. Lisäksi kalajalostusala jalostus siirtyisi toisaalle, todennäköisesti Marokkoon. Se olisi melko paradoksaalista. Ja se on taas vastakkainen tavoite kuin mikä meillä tällä kaikilla on. Se, että tuemme toimintaa, talouden toimintaa Länsi-Saharan alueella. Niin komissio on tehnyt parhaansa, että me saisimme objektiivisia luotettavia tietoja. Ne on saatu käymällä keskusteluja Markon kanssa, mutta olemme saaneet myös julkisia tietoja, kansalaisjärjestöjen julkaisemia tietoja ja kansalaisjärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen saimme myös tietoja. Ja tässä nykytilanteessa, kumpi tuli ensin muna vai kana, tässä ei ole muita toimielimiä, jotka voisivat Länsi-Saharan kohdalla taata, että tässä todellakin annettaisiin näitä tulimyönnytyksiä Länsi-Saharalle, joten ainoa tapa tässä toimia ja varmistaa, että nämä toteutuvat nämä myönnytykset, niin meidän ainut mahdollisuus toimia on katsoa, että me saamme joitain tietoja ja näiden tietojen pohjalta varmistaa se, että tässä Länsi-Saharan väestö hyötyisi tästä kaikkiin täällä esitti seuraavan kysymyksiin. Tähän ei ole mitään täysin tyydyttävää vastausta. Ines Ala ja Senderin sanamuoto mielestäni oli ansiokas kuuleminen ja hyväksyntä. Se tämä suostumuksen saaminen on melko vaikeaa ja tässä me pyrimme kuulemaan, kuten Ajala Sender sanoi, että tämä on hyvä asia. Hyvin ilmaistu mielestäni. Me kutsuimme kaikki kansalaisjärjestöjen edustajat, poliittiset, taloudelliset, oikeudelliset toimijat 25 järjestöä kultin Valtaosa hyväksyi kutsumme viisi. Valitsi olla osallistumatta. Kutsut kyllä toistettiin. Meidän ehdotuksen sisältöä ei kukaan sinällään vastustanut. Eräs näistä kieltäytyneistä ryhmittymistä edustaa pienempiä järjestöjä ja tämä kieltäytyy osallistumasta – mutta he eivät vastustaneet tätä itse sopimusta. Tämän kuulemisen kautta voimme sanoa, että me olemme kyllä täyttäneet ne tekniset vaatimukset, jotka, joita tarvittiin, jotta saamme tehtyä hyvän kestävän ehdotuksen. Kyllä mielestämme kaikki meidän olettamukset niin tulivat vahvistetuksi tämän kuulemisen avulla. No, siinä minun sanottavani tästä aiheesta. Tämä on tekninen, vaikea aihe. Olen tähän jo vuosien aikana perehtynyt. Tässä halutaan löytää juridinen tekninen ratkaisu, joka pohjautuu tähän tuomioistuimen päätökseen. Tuomioistuimen päätöksiä, no, niitähän olisi kiva estää, mutta joskus niitä vain tehdään – Mikäli komissio olisi täydellinen ja neuvosto poikkeuksellinen, niin sitten meillä ei olisi näitä seurauksia, näitä päätöksiä tuomioistuimesta. Teknisesti ja juridisesti nyt vastaamme päätöksen vaatimuksia ja lisäksi mielestämme mahdollisimman tehokkaasti onnistumme takaamaan nämä talouden virrat siten, että pystymme tukemaan Länsi-Saharan asukkaita, ja siitähän tässä on kyse. Vain ja ainoastaan tästä on kyse. Ja tämä meidän ehdotus on pohdittu, hyvä ja vankka. Mitä nopeammin tämä hyväksytään, sitä parempi. Koska sikäli kun tämä ei pääse edistymään, ruohonjuuritasolla paikallisväestö on se, joka kärsii tässä. Ja tässä varmastikin vuodella tämä, vuodella tämä lykkääntyisi, ja me olemme kyllä nyt kiinnittäneet erittäin seikkaperäisesti huomiota siihen, mitä tuomioistuimelle on sanonut. Mikäli tässä te lykkäätte että tämä lykkääntyisi vuodella ja saapuisimme vuoden päästä tismalleen saman ehdotuksen kerran. Minä kunnioitan näitä teidän kantoja. Tämä on vaikea asia ja minä toistan nyt puheenjohtajalle teille kaikille hyvät kollegat tämän näkemyksen, että minä olen valmis saapumaan tänne kuultavaksi uudelleen. Ja me olemme tässä kyllä toimineet parhaalla mahdollisella tavalla ja tämä on nyt saavutettu lopputulos. Minä odotan nyt rauhallisin mielin, että saamme päätöksen valiokunnasta ja parlamentista. Aivan niin, komission jäsen. Ja aivan lyhyt yhteenveto, arvoisa esittelijä. Edustaja Lalund, olkaa hyvä. Todellakin lyhyesti. Haluan kiittää komission jäsentä vastauksista kysymyksiin. Tiedän, että tilanne ei ole yksinkertainen. Olisi hyvä, jos tulisitte vaihtamaan näkemyksiä kanssamme myös matkamme jälkeen viikon kuluttua. Toivon, että matka tuottaa tulosta. On hyvin vaikeaa erottaa kauppakysymykset täysin geopoliittisista kysymyksestä ja todellakin tämä olisi vaikeaa. And we will, uh, Kiitos. Me keskustelemme aiheesta uudemman kerran Marokko-vierailun jälkeen. Kiitoksia teille komission jäsen. Nyt täytyy vaihtaa salia 2Q2 saliin. Siellä jatketaan. Joo. Joo. No, Joo. better. Joo. Joo. Joo. Joo.